So, dear colleagues. Uh, Kollegat, uh, kohta 11 esityslistallamme keskustelu Mariana Kotsevan kanssa. Hän on Eurostatin pääjohtaja. Tervetuloa tänne tänään. Ja onnittelut, kuten tiedätte. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Mariana Kotseva on täällä Eurostatin pääjohtajana. Rova Kotsova on nimitetty tehtäväänsä. No millä on päivämäärää, mutta ensimmäinen maaliskuuta. Sitä ennen hän oli virkaan tekevä pääjohtaja, joten yhteistyömme on jo hyvin alkanut, täten onnittelut johdosta ja odotan innolla tämän hedelmällisen yhteistyön jatkamista useilla eri osalla, mukaan lukee tietysti lainsäädäntöasiat, josta olemme valmiit keskustelemaan kolmikantaneuvotteluissa, joten annan teille puheenvuoron. Voitte pitää alustuksenne ja sen jälkeen kollegat esittävät kysymyksiä. Olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Mr. Chair. Good... Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta, arvoisat jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Tässä salissa istuvat tietävät, että tilastot auttavat yrityksiä, poliitikkoja ja teitä tekemään tärkeitä päätöksiä, jotka vaikuttavat miljoonien eurooppalaisten kansalaisten elämään. Tilastot ovat tärkeitä myös journalisteille, jotka selittävät päätösten taustoja kansalaisille. Tilastoilla on merkitystä myös Euroopan unionin kansalaisille, jotka tekevät jokapäiväistä elämänsä koskevia päätöksiä. Tilastoista on apua kansalaisille myös silloin, kun täytyy tehdä ero todellisten eh, lukutietojen tai valeuutisten ja vaihtoehtoisten faktojen välillä. Me kaikki olemme sitä mieltä, että äh, tilastoilla on tärkeä rooli. Näin ollen voitte kuvitella, miten äh, suuri kunnia minulla on, kun olen saanut äh, komissiolta nimityksen Eurostatin johtajaksi, pääjohtajaksi ja voin esitellä Eurostatia ja edustaa Eurostatia näinä monimutkaisina aikoina. Nyt pian nimityksen jälkeen Minulla on ilo olla valiokuntanne vieraana esittelemässä toimintaa ja minkälaisena näen tilastoalan tilanteen tulevina vuosina. Puheenjohtaja Gualtieri totesi, että toimin jo yli vuoden ajan virkaa tekevänä pääjohtajana, joten olemme olleet säännönmukaisesti yhteydessä keskenämme. Toivon, että tämä ei suinkaan ole viimeinen äh, vierailuni valiokunnassa, eikä, ja toivon, että äh, yhteytemme eivät rajoitu pelkästään tähän viralliseen näkemysten vaihtoon, jonka lakikin määrää. Uskon, että instituutioidemme välillä on jotakin yhteistä, nimittäin se, että tavalla tai toisella molemmat toimielimet ovat keskeisessä roolissa, kun säilytämme demokratiamantereellamme, haluamme edistää avoimuutta ja tilivelvollisuutta äh, julkishallinnossa Heti alkuun haluan korostaa vielä kerran sitä, että on aivan oleellisen tärkeää minulle, että me pidämme yllä jatkuvaa vuoropuhelua Euroopan parlamentin ja Eurostatin välillä niin, että se on avointa, merkki, merkityksellistä ja varmasti myös rakentavaa. Puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, haluaisin kertoa ajatuksistani siitä, miten, mikä on tilanne tällä hetkellä tilastoalalla. Me olemme kaikki sitä mieltä, että tilastoilla on merkitystä. Tilastot ovat välttämättömiä EUn päätöksenteolle ja sille, kun mittaamme tuloksia ja EUn toimintojen vaikutuksia. Tästä on monia esimerkkejä. Korkealaatuiset aggregaatit, yksittäisistä jäsenvaltioista tukevat Euroopan investointisuunnitelmaa, kasvu- ja vakaussopimusta, talouden ohjaus- ja hallintajärjestelmää, ohjausjakso, toimintaa. Voisin jatkaa tätä listaa vielä pitkään muilla esimerkkeillä. Samaan aikaan pohdin sitä, miten esittelisin ajatuksia tulevaisuuden suhteen. täytyy lyhyesti kuvailla konkreettisten esimerkkien lisäksi niitä realiteetteja, jotka meillä ovat edessämme. Kyse on kaikista kansalaisista. Realiteettia voitaisiin oikeastaan kuvailla kahdella suuntauksella. Eli ensinnäkin sillä, että digitaaliset teknologiat kehittyvät nopeasti ja myös informaation määrä on räjähtänyt aivan ennenkuulumattomalla tavalla. Euroopan unionin kansalaiset ovat tänä päivänä digitaalisesti tietoisia, he ovat äh, verkoissa mukana monellakin tavalla samanaikaisesti. Äh, virallisten tilastojen kautta ei tarjota pelkästään numerotietoja, vaan meillä on myös äh, epävirallisia tietolähteitä, jotka ikään kuin kilpailevat virallisten tietolähteiden kanssa. Sen takia, kun kyse on virallisista tilastoista, katsoo toimijoista, niin tilanne on aika lailla haastava. Meidän tulee toimia nopeasti ja äh, ottaa huomioon tiedon lähde. Enää meillä ei ole sitä monopolistista tilannetta, joka vallitsi vielä jokunen vuosi sitten, että olisimme olleet ainoina tiedonlähteinä. Kun pidämme mielessämme nämä haasteet, niin olen vakuuttunut, että aikoina, jolloin tilastotietoja käytetään entistä enemmän poliittisiin tarkoitusperiin, jopa niin, että kampanjointia politiikassa käydään tilastotietojen tuella. Tarvitaan vertailuarvoja ja tämä on aivan välttämätöntä. Se on oikeastaan se suurin haaste, jota haluaisin käsitellä. Kyse on unelmastani. Eli kun matkustaa jonnekin ja keskustelee sitten taksinkuljettajan kanssa viimeisimmistä tilastotiedoista siitä, mitä on tapahtunut inflaatiossa tai muissa ilmiöissä. Ja sitten kun kuski sanoo, että no menkääpäs Eurostatin nettisivuille ja katsokaa Eurostatin numeroita ja sieltähän ne oikeat luvut löytyvät. Tämä olisi unelmatilanteen ja unelmat ovat aina hyväksi. Toivon, että voisin johtaa Eurostatia niin, että se voi vastata näihin haasteisiin. Haluaisin kertoa omalta, oman urani varrelta muutamia äh, faktoja. Olen urallani ensinnäkin toiminut akateemisen taustan pohjalta ja olen saanut luontaisen uteliaisuuden, joka auttaa siinä, että pyrin löytämään luovia ratkaisuja vaikeisiin ongelmiin. Olen toiminut kansallisen tilastoviranomaisen johdossa ja tämäkin oli hyvä kokemus. Sain silloin ymmärrystä ja kokemusta siitä, miten tärkeitä äh, numerot, lukutiedot ovat, jotta voidaan toimia oikea-aikaisesti ja tehdä oikeita päätöksiä. Ja sitten viimeisen kuuden vuoden aikana olen ollut Eurostatissa äh, varapääjohtajana ja aivan niin kuin puheenjohtaja mainitsi, yli vuoden ajan toimin myös virkatekevänä pääjohtajana. Näin todella sain eurooppalaista näkökulmaa tehtävässäni. Olen pyrkinyt kokoamaan kaikki nämä koke- koko- kokemukset yhteen, jotta voimme vastata tuleviin haasteisiin. Nyt lyhyesti keskittyisin kolmeen tärkeään painopisteeseen, jotka oikeastaan vetävät yhteen ne ajatukset, joita minulla on Eurostatin johtamisesta. Ensinnäkin keskityn tiukasti tilastojen tuottamiseen. Voitte sanoa, että tämähän nyt on aivan triviaali tieto, se on Eurostatin tehtävä. Mutta olen sitä mieltä, että meidän tulee suhtautua kriittisesti siihen, ovatko tuottavamme tilastot relevantteja, ovatko ne tarkoituksenmukaisia ja saammeko me niitä riittävän nopeasti käyttöömme. Toki parantamisen varaa aina on ja kenties tässä suhteessa ajankohtaisuus, oikea-aikaiset tiedot olisivat tavoitteenamme. Kun sanoin, että meidän tulee suhtautua kriittisesti aiheeseen, elämme mielenkiintoista aikaa. Nyt moniin EUn rakenteisiin nimenomaan suhtaudutaan kriittisesti, otetaan ikään kuin jonkinlainen uudelleen tarkastelu käyttöön. Tarvitaan sopeutuksia ja uudelleen tarkastelua myös tilastoalalla Euroopassa. Kun talous- ja rahaliitto syvenee. Siitähän nyt keskustellaan tällä hetkellä ja tähän liittyy myös talouden ohjaus- ja hallintojärjestelmä ja tilastotietojen merkitys. Ja sosiaalisen, sosiaalisten oikeuksien pilari on syntymässä, digitaaliset sisämarkkinat, maahanmuuttopolitiikat. Tässä vain muutama esimerkki sellaisista kysymyksistä, joissa tämän päivän haasteet vaativat sitä, että päivitämme eh, tilastojen eh, oikea-aikaisuutta ja luotettavuutta. Toinen prioriteettini on Eurostatissa keskittyä siihen valtavan potentiaaliin, jota digitaalinen teknologia ja uudet tiedonlähteet meille tarjoavat. Vain tällä tavalla voimme tuottaa nopeammin tilastoja, tarjota parempaa yksityiskohtien tasoa tilastoissa. Tämä on entistä tärkeämpää. Te vaaditte ja teidän tuleekin vaatia kaikkea tätä halutaan tietoja esimerkiksi kaupunkien tasoilla, ei välttämättä klassisten jakojen mukaisesti, vaan myös rajat ylittävällä tavalla. Esimerkiksi niin, että käsitellään alueita tai maaseutualueita. Vain uusien tiedon läheiden ja uuden teknologian hyödyntämisen kautta voimme vähentää sitä taakkaa, joka meille, meidän kansalaisillemme ja yrityksellemme koituu tiedon keräämisestä. Kolmas prioriteettini on keskittyä siihen, miten virallisia tilastoja viestitään ja äh, levitetään suuren yleisön tietoisuuteen. Viime vuonna virkatekevänä pääjohtajana käynnistimme hyvin, tai lähdimme hyvin mielenkiintoiselle kiehtovalle matkalle. Kyse on siitä, miten tietoa levitetään Eurostatista. Mainitsen tämän esimerkkinä ikään kuin uuden matkan käynnistymisestä. Tuloksiakin on jo saatu. Tällä alalla pyrkimyksenämme on uudistaa nettisivujamme, jotta se olisi helppokäyttöisempi, yksinkertaisempi ja myös visuaalisesti houkuttelevampi. Tarkoitus on tuottaa digitaalisia dokumentteja, ei pelkästään PDF-tiedostoja, vaan yhteen paikkaan tallennettuja tietoja niin, että käyttäjä voisi käyttää näitä tietoja, voisi myös ikään kuin louhia sieltä erilaisia kaavakuvia, tilastotietoja ja näitä tietoja myös täydennettäisiin uusilla tiedoilla. Sitten on uusi osuus, joka käsittelee kansalaisille tärkeitä kysymyksiä, infograafeja ja muita mielenkiintoisia elementtejä on mukana ja myös helposti käännettäviä, eli kielelle käännettyjä tietoja. Sitten yksityiskohta, eli täytyy mainita numeroita, lukutietoja, jotta saatte käsityksen siitä, että todellakin tässä puhuu Eurostatin pääjohtaja. Viime viikolla julistettiin kansainvälistä naisten oikeuksien päivää ja silloin julkaisimme tilastotiedot naisten ja miesten palkkaeroista. Viestimme tästä myös Facebookissa ja Twitterissä. Kolme miljoonaa postausta saimme tähän kampanjaan eurooppalaisilta kansalaisilta. Puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, vielä haluaisin mainita kolme seikkaa. Ensinnäkin sen, että aiemmin kuvailemani kolme prioriteettia eivät toteudu Eurostatin voimin ainoastaan. Me tarvitsemme läheistä yhteistyötä eh, komission parlamentin kanssa, jotta ymmärtäisimme vielä paremmin tietotarpeemme. Eurostat ei yksin tuota tietoja, joita se välittää. Me toimimme kumppanuudessa, kumppanisuhteessa jäsenvaltioiden kanssa ennen kaikkea sen suhteen, että saisimme tilastoja aikaiseksi nopeammin. Tehostamme myös yhteistyötämme keskuspankkijärjestelmän ja muiden kansainvälisten toimijoiden kanssa. Toinen seikka prioriteettien lisäksi täytyy vielä mainita, nimittäin ammatillinen riippumattomuus. Aion ponnistella kaikin keinoin, jotta Eurostatin ammatillinen riippuvuus varmistetaan. Viime vuosina te olette olleet keskeisessä roolissa oikeudellisen puitteiston aikaansaamisessa ja nyt on on minun tehtäväni sitten varmistaa, että riippumattomuus todella toteutuu jokapäiväisessä työssämme, kun julkistamme lehdistötiedotteita, sisältötietoja, jotta saamme äh, oikea-aikaisesti tilastotietoa. Ammatillinen riippumattomuus on sellainen asia, jota aion toteuttaa jokapäiväisessä työssäni. Sitten vielä meidän välisestä yhteistyöstämme lähikuukausina meillä on useita mahdollisuuksia osoittaa, kuinka hyvää yhteistyötä teemme. Aivan niin kuin puheenjohtaja Gualtieri mainitsi, meillä on tärkeitä lainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä käsittelyssä, esimerkiksi lainsäädännön puitteisto, joita tarvitaan parlamentissa, yritysalalla, koko yhteiskunnassa esimerkiksi PK-teihin liittyen. Sitten Meillä on ohjelma tuleville seitsemälle vuodelle. Nyt keskustellaan MFFstä ja tässäkin Euroopan parlamentti on hyvin tärkeässä roolissa. Kyse on tietotarpeen tunnistamisesta ja tämän lisäksi pitää varmistaa, että tilastoalan toimijoilla on riittävät resurssit käytössään, jotta voidaan saada tuloksia aikaan odotusten mukaisesti. Luotan teidän tukenne jatkossakin ja olen iloinen siitä, että käymme jatkuvaa vuoropuhelua toimielintemme kesken. Suhteemme hyödyntää molempia osapuolia. Me tarvitsemme Euroopassa tilastoja ja tilastotoimija tarvitsee teidän jatkuvaa tukea. Ja näin ollen oli iloinen yhteistyöstämme. Kiitos. Very much. Kiitoksia. Hyvin kattavasta alustuksestanne. Nyt sitten sitten kollegoiden puheenvuorot ensimmäisenä. Edustaja Kirtsos. Uh, very interesting. Hyvin mielenkiintoinen esitys. Pari kysymystä. Ensinnäkin että vertaillaan eurooppalaisia tilastotietoja yhdysvaltalaisten tilastotietojen kanssa. Ovatko ne vertailukelpoisia nämä tiedot? Ja entäpä kiinalaiset tilastotiedot? ovatko ne luotettavia, sillä loppujen lopuksi meidän pitää siellä eurooppalaisia tilastotietoja ja vertailla niitä muihin suurten talousmahtien tietoihin, joten mikä on tilanne, jos ajatellaan suotalaisia ja kiinalaisia tietoja. Ja sitten toinen kysymys, Otu käsittelee tätä aihetta, eli on tämä niin sanottu Giurgiu-tapaus Kreikassa – hän oli ennen vastuussa Elstatista, Kreikan tilastovirastosta. Useat poliisit ovat syyttäneet häntä siitä, että hän lisäsi alijäämää ja niin edelleen. Hän on ollut tuomioistuimen edessä puolustanut itseään. Hän, meidät on vapautettu syytteistä uusissa tapauksissa, mutta edelleen hän on syytteissä. Kukaan ei yritä tukea häntä poliittisesti ainakaan hallituksessa, ja samaan aikaan hallitus on sopinut instituutioiden kanssa, että Kreikan valtio maksaa hänen oikeuskulunsa, joten tämä on hullu tilanne, enpä tiedä, oletteko käsitelleet tätä asiaa, voitteko antaa päivitettyä tietoa. Kiitos. Thank you very much for... Kiitoksia kahdesta hyvästä kysymystä. Ensin, kun viitataan usa ja muuhun maailmaan, kyllä tämä on hyvin tärkeä lyhyt vastaus tähän minulta on, että vertailtavuus tilastoissa kautta maailman taataan tilastostandardien avulla. Yhteiset määritelmät ovat käytössä eri alueilla yleensä. Toimitaan YK tuella USA ja EU osallistuvat aktiivisesti luokittelu neuvotteluihin ja päätöksiin ja sitten myös muut kansainväliset järjestöt, kuten IMF, OECD ja riippuen sitten aiheesta esimerkiksi YK FAO-järjestö, maataloudesta vastaava. Tästä yksi hiljattainen esimerkki. Joka vuosi maaliskuun alussa on YKssa tilastokomission kokous ja Eurostat johti tätä aloitetta, että kehitettäisiin suosituksia vertailtavista tilastoista koskien pakolaisia. Ja ehkä hämmästytte, mutta jo nyt se 70 vuotta jälkeen per, komission perustamisen jälkeen tällaisia määritelmiä ei ole ollut, missä me osallistumme tällaiseen työhön, mutta joissakin aiheissa me haluamme olla johtoasemassa ja aktiivisesti viedä asioita eteenpäin ja varmistaa, että tilastoja voidaan vertailla. Mutta haluan vielä korostaa, kuinka tärkeä tämä kysymys on. Viime vuosina nimittäin tilastotoiminta on keskittynyt EU-hun sisäisiin asioihin, mutta nyt on enemmän tärkeää, että Eurostat ottaa huomioon myös muun maailman. Sitten toinen kysymys koski Kreikkaa. Sitten oli alakysymyksiä tavallaan myös puheenvuorossa, niin sanoisin vain, että Eurostat vuodesta 2010 on vahvistanut tietoja Kreikan taloudellisesta tiedosta ilman minkälaisia varauksia. Ja vieläkin tärkeämpää kysymykseen liittyen on, että yritimme toistaa monissa yhteyksissä sen, että nämä oikeustapahtumat, joita on, niin tämä voi antaa kuvan siitä, että tilastotiedot eivät toimi oikein, ja näin ei siis kuitenkaan ole. Eurostat vahvistaa eurooppalaiset tilastotiedot ja myös Kreikan tilastot, antamat tilastotiedot. Ja sitten Tämän kannan myös tilastokysymystä vastaava komissaari on omaksunut samoin varapuheenjohtaja Dombrovskis ja muut komission jäsenet. Joten mitä tulee että näihin jatkuviin oikeusjuttuihin entistä presidenttiä vastaan, tietenkin Eurostat seuraa tilanteen kehittymistä. Ja Mm, siis halutaan noudattaa sääntöä, sääntöä, että komissio ja Eurostat eivät puutu kansalliseen lainsäädäntöprosessiin ollenkaan, mutta silti teimme parhaamme viime vuosina osana neuvotteluprosessia Kreikan kanssa ohjelman yhteydessä, että tilastot olivat jatkuvasti esillä ja esityslistalla. Ja yksi saavutus olikin, että hyväksyttiin sellainen laki Kreikassa Euroopan komission suosituksesta, että korvataan herra Johnson oikeuskulut. Ja minulla onkin nyt hyviä uutisia. Hän on saanut korvauksen ensimmäisen vaatimuksensa mukaisesti. Nämä ovat viimeisimmät tiedot, jotka voin teille antaa. Kiitos hyvistä uutisista. Pervans Beres. Merci, euh, Kiitos puheenjohtaja. Haluan toivottaa teille menestystä. ST ryhmän nimissä tässä parlamentissa. Aloituspuheenvuorossanne käsittelitte jo tiettyjä seikkoja, jotka varmasti määrittävät sitten teidän mandaattianne. Eilen Eskabin puheenjohtaja oli vieraanamme ja hän mainitsi sen epäreilun kilpailun, joka on syntymässä julkisten tilastoviranomaisten ja, ja, ja muiden äh, toimijoiden välille. Tämä on todellinen haaste. Yleinen hyöty pohjautuu julkisille luotettaville tilastoille, joita esimerkiksi saamme Eurostatista. Katsotteko, että oman mandantinne aikana teette yhteistyötä esimerkiksi ohjausjaksoprosessin kautta, kun annetaan maakohtaisia suosituksia? Tehän olette riippuvaisia kansallisista tilastoviranomaisista. Täytyy varmistaa, että niillä on riittävästi resursseja niin, että ne todella voivat toimittaa teille tarvitsemanne tiedot. Muutoinhan tästä syntyy melkomoinen noidan kehää, eli jos ne, niiden toiminta on vaarassa, niin teidänkin toimintanne vaarantuu sitä kautta. Eli minkälaisia ajatuksia teillä on tältä osin, miten voisimme auttaa teitä, jotta tilastot eivät ole vain jotain vanhojen horinaa, vaan niistä olisi todella hyötyä niin, että ne selkeyttäisivät tilannetta useilla aloilla. mainitsitte sen, että luotettavien tilastotietojen saaminen on aivan oleellisen tärkeää. Myös sosiaaliset kysymykset ovat tärkeitä. Mainitsitte eriarvoisuuden ja sosiaalisten oikeuksien pilarin. Kun puhumme työllisyyskysymyksistä, niin minun mielestäni tässä on paradoksi. Rakenne rahastovaroja myönnetään NUTS 3 luokituksen pohjalta. Jäsenvaltioiden toteuttama politiikka ja työllisyysluvut eivät kuitenkaan pohjaudu tähän NUTS 3 jakoon. Eli miten tämä epäsuhta sitten sovitettaisiin? No sitten hieman tematiikkaa. Voisitte auttaa meitä kehittämään sellaisia tilastoja, jotka mahdollistavat sen, että unioni pääsisi COP21 tavoitteeseen ja tähän miinus kahden silsuusasteen tavoitteeseen. Merci, Madame Beres. Kiitos, edustaja Beressä. Jatkan englanniksi. Very, very... Niin, kiitoksia näistä toivotuksista. Olen tietoinen siitä, että tarvitsen paljon tukea näinä haastavina aikoina Teidän puheenvuoronne käsitteli useita hyvin tärkeitä aiheita. Yritän keskittyä vastauksissa sillä. Jatkamme vuoropuhelumme. Kyllä, meidän pitää käsitellä sitä, että on näitä kilpailevia tiedontarjoajia. Kun on epäreilu kenttä, niin on hyvä käsitellä näitä aiheita, mutta emme voi jäädä odottelemaan ja vain seistä tumput suorina. Ja yksi tärkeä asia. Sen takia korostan tätä, että jos katsotaan tuota kilpailusta puolta, niin pitää, meidän pitää tulla olla relevantteja ja nopeampia. Jos katsoo luottamuspuolta, niin, luottamuspuolta, niin sitä pitää työstää. Emme voi vain pitää sitä itsestään selvänä, että ihmiset suosivat eurosta ja tilastoja näin ei enää ole. Sitten tarinohjaus ja hallinnointi ja maakohtaiset suositukset, se mitä voitaisiin tehdä ja mitä voisitte auttaa meitä. No ehkäpä Ykselle vastaus, kun kuuntelin teitä, oli, että olkaa itsenne, eli jatkakaa äänenkäyttöänne ja puhukaa sen puolesta, että eurooppalaiset tilastot pitää ottaa huomioon keskustelun alusta alkaen, eli kun syvennetään emua, ja tai kun puhutaan ehdollisuuksista ja siitä, miten rahoitusta jaetaan tulevina vuosina, että se siis perustuu ehdollisuuteen, mikä on erittäin hyvä keskustelu. Kysymys kuuluu, että miten sitä mitataan ja sitten EU-tilastojen osuus tässä, joten käyttäkää ääntänne, että olemme alusta asti mukana, kun päätökset tehdään siitä, miten näitä ilmiöitä pitäisi mitata sitten. Voitte osallistua, nyt on neljä asetusta pöydälle ja vaikutelmamme on, että olette olleet hyvin suuri tuki, kun vuoropuhelua on käyty, tai siis neuvottelussa komission, parlamentin ja neuvoston välillä, sillä tarvitaan kyllä jäsenvaltioita, ja tässä ei ole kyse vain resursseista, tässä on kyse siitä, miten jäsenvaltiot ymmärtävät, että meidän pitää mennä nopeammin eteenpäin, ja kansalliset tilastovirastot, niiden pitää katsoa tätä foorumia ja tuo kuuden vuoden suunnitteluaika. Siinä aikana pitää toimia nopeammin, meidän pitää käyttää uusia tietolähteitä, joten kun osallistutaan konkreettisiin neuvotteluihin, neuvotteluihin, kun puhutaan näistä puiteasetuksista, niin tämä on todellinen panossa Sitten sosiaaliset kysymykset puhuitte. No tietysti ne ovat yhä esillä ja tilasto, talous, ovat olleet etusijalla tietysti aina. Ja nyt sitten ympäristön sosiaalitiedot ovat kurvassa umpeen. Ensimmäinen kysymys liittyy oikea-aikaisuuteen, eli vuonna toimintaa otettiin ja taas saatatte paljon, kun neuvoteltiin jäsenvaltioiden kanssa siitä, että nopeutettaisiin toimintaa, kun ajatellaan elinolosuhteita kahdesta vuodesta lähes yhteen vuoteen. Tuo aika lyhyen, mutta edelleen tehtävää riittää. Sitten mainitsitte aluetason. Sen takia otin tämän esille myös prioriteettina, jotain mitä en maininnut, eli että miten tässä pitäisi toimia on, että käytetään geospatiaalisia tietoja, että yhdistellään maantieteelliset tiedot ja tilastietojen kanssa, silloin voitaisiin aggregoida alemmalla tasolla, koostaa siis, ja sitten COP22 tulevaisuus, niin kyllä tämäkin on esillä, ja asiat kehittyvät Meillä on uusia indikaattoreita kehitteillä. Meidän pitää vielä kerätä tietoja, joten olkaa itsenne. Näin voitte auttaa meitä parhaiten, jotta voidaan korostaa, että tietoja tarvitaan. Kiitos ECRn puolesta Osof. Panie Przewodniczący, Szanowna Pani Dyrektor. W kwestii statystyk europejskich grup... Puheenjohtaja, pääjohtaja projohtaja. Ne tulee Euroopan tilastoihin. ECR-ryhmä on sitä mieltä, että meidän todellakin pitäisi pitää kiinni toisiaisuusperiaatteesta ja kansallisten tilastovirastojen riippumattomuudesta. Asetus Euroopasta tilastoista, joka on vuodelta 2012, siinä yritettiin parantaa ja vahvistaa tätä riippumattomuutta niin, että laajennettiin kansallisten laitosten pääjohtajien riippumattomuus. Arvoisa johtaja, voisitteko arvioida näiden muutosten vaikutusta sen suhteen, miten Eurostat toimii? Teidän tietääksenne, oletteko te sitä mieltä, että yritykset ja tiedonvaihto yksittäisten kansallisten virastojen Eurostatin välillä on parantunut? Onko se nyt konkreettisempaa? Onko se uskottavampaa? Vai Onko tilanne jopa pahempi? Näettekö te mitään muutosta? Ja sitten voimmeko nähdä, että käytännössä nämä kansalliset virastot ovat enemmän mukana päätöksenteossa, kun käsitän koko prosessin ja järjestelmän toimivuutta. Ja edelleen näettekö sellaisia keinoja, joilla tämänhetkistä lainsäädäntöä vielä voitaisiin tässä mielessä parantaa? Thank you very much for this also important Kiitos tästä tärkeästä kysymyksestä. Se liittyy Eurostatin ja jäsenvaltioiden välisiin suhteisiin. Aivan lyhyesti tilastoasetusta muutettiin niin, että ammatillista riippumattomuutta lisättiin. Yksi konkreettisista elementeistä tässä muutoksessa liittyi nimenomaan luottamuksen lisäämiseen niin, että huomioidaan myös vertaisarvion tulokset. Eurostat esittelee katsauksen tämän lain täytäntöönpanosta ja aivan erityisesti tästä luottamussopimuksesta ja suositusten täytäntöönpanosta parlamentille ja neuvostolle kesäkuun alussa. Mielelläni keskustelen sitten yksityiskohtaisemmin konkreettista tuloksista siinä yhteydessä. No sitten lain täytäntöönpanon suhteen. Me luonnollisesti seuraamme täytäntöönpanoa. Olen vakuuttunut ja uskon, että Meillä on myös kollegoiden kesken yhteisymmärrys siitä, että lain muutokset ovat olleet tärkeitä, jotta kansallisten tilastoviranomaisten roolia on voitu vahvistaa. Tekin olette tässä olleet tärkeässä roolissa, koska lainsäädäntöä siis piti päivittää. Koen, että kansallisten tilastoviranomaisten johtajat todella tukevat minua ja meillä on vahvaa yhteistyötä, sillä haasteemmehan ovat yhteisiä. Kyse ei ole pelkästään Eurostatista, vaan kaikista kansallisista toimijoista, joilla ovat samat haasteet edessänsä. Kilpailua, uutta teknologiaa, taakan vähentämispainetta. Eli meillä on yhteisiä haasteita ja kysymyksiä ja tässä mielessä olemme määritelleet yhteiset painopisteet työllemme jo tuleville seitsemälle vuodelle. Näin ollen olen luottavainen, että meillä on hyvä kumppanuussuhde jäsenvaltioiden kanssa ja olen vakuuttunut siitä, että tämä on oikea tapa johtaa tilastohalaa Euroopassa. Tilastot tuotetaan kansallisesti. Kyse on Eurostatin ja kansallisten tilastoviranomaisten välisestä kumppanuudesta. Thank you. Kiitos. Mrs. Birnik. Yeah. Edustaja Birnik. Kiitos puheenjohtaja. Kolme kysymystä ensinnäkin Uskotteko, että voidaan parantaa tietojen tarkkuutaitusta, jos ajatellaan hankalaa, hankalaa tilannetta vakaus- ja kasvatuksen osalta toiseksi? No, luottamus tai ehkä tarkoitus jäsenvaltiossa niiden välillä, ja jos ajatellaan Eurostattia, vaikuttaako tämä siihen, miten saatte tietoja, jotta voitte täyttää tehtävänne? Ja lopuksi Euroopan tilasto laajentumisen myötä Euroopan parlamentti on ollut sen puolesta, että ottaisi mukaan muitakin aloja, joita ei nyt ole mukana noissa kymmenessä prioriteetissa, jotka komissio määritteli BKT pidemmälle ohjelmassa. Mikä on kantanne tähän ja miten voitaisiin mennä eteenpäin, jotta lisätään tilastojen määrää, jota voidaan tuottaa? Kiitos. Uh, thank you very much. Kiitoksia edustaja Viernikki konkreettisista ja tarkasta kysymyksistä. Ensinnäkin nuo alijäämät tilastotiedot, no tuo on se osa-alue, jolla tilastotieteilijät investoivat enemmän, jotta voidaan varmistaa tarkkuus, sillä tämä on ainut osa-alue, jolla Eurostatilla on auditointityyppisiä valtuuksia, jotka laki sille myöntää. Siinä voimme mennä jäsenvaltioihin, voimme järjestää tilahakumatkoja, avaamme tilejä tai siis katsomme tilitietoja ja taseita ja katsomme, miten, miten valtiot käyttävät rahaa niin edelleen. Tietysti kuten sanoin, tämä on ihan arkipäiväistä työtä, joka kerta kun luomme tietoja, niin harjoitamme valtuuksiamme ja ammattimaisesta toimintaa, jotta voidaan taata, taata vakaus. Ehkäpä tarkkuus ei ole tässä keskiössä, vaan relevanssi, sillä esimerkiksi jos ajatellaan taloudellista ja hallinnointia, että syvennetään – emoa. tai kun puhutaan nyt esim. EU-ohjausjaksosta, niin kyse on soveltamisalasta ja frekvenssistä on kyse ja sisällöstä, josko tiedot, joita keräämme, ovat tarkoituksenmukaisia. Kyse ei ole vain laskelmista, tarkkuuslaskelmista, vaan kyse siitä, että koska se mitä keräämme on relevanttia, onko se tarpeeksi nopeaa ja sopiiko se tuleviin uudistusten tarkoituksiin. Sitten kyse jäsenvaltiosta yksinkertainen kysymys on, ei. Minusta ei tunnu, että on mitään riskiä tai mitään haluttomuutta, minkälaista uhkaa jäsenvaltioiden puolelta vastaan sin tässä osittain jo aikaisemmin. Oli luottavaisen suhteen, että meillä on hyvää kumppanuutta, mutta kysymys on siitä, että miten tässä työtaakka jaetaan, nyt tarvitaan kaikkien tehokkain toiminta jäsenvaltioiden ja edustajat välillä, kun laaditaan tilastotietoja. Sitten tuo BK, GDP and Beyond-ohjelma, no Eurostat oli toisella puolella pöytää, oli kansantilastovirastojen johdossa, kun tämä aloite alkoi. Ja tämä oli tämän hyvä hetki. Edustajat on tehnyt paljon jäsenvaltiot myös, kun tärnetään BKT-tietoja, mitä indikaattoreita voitaisiin ottaa huomioon laadun suhteen tai ympäristöstä – mitä indikaattoreita on tulon tasosta esimerkiksi ja sen jaosta nyt sitten olemme keränneet tietoja, mutta yritämme ottaa huomioon kestävän kehityksen tavoitteiden tarpeet muun muassa myös 2030 agenda. Siinä ei olla omat näkymänsä. Tai sitten myös ajatellaan kiertotaloutta tai COP22 kokousta, jossa on tuo tulostaulu ja muut indikaattorit myös mukana. Ne ovat tärkeitä, kun päätöksiä tehdään näillä osa-alueilla, joten jatkamme tätä PKT-työtä ja yritämme saada vastauksia konkreettisiin aloitteisiin. Thank you. Kiitos. Sven Giegold. So, uh, first... Myös me haluamme onnitella teitä nimityksestä. me olemme tyytyväisiä, koska aina on ollut hyvä syy siihen vaikutelmaan, että te olette tekojen nainen ja pidämme tästä. Sitä todella arvostetaan. Haluaisin myös jakaa syvän huolemme tästä kreikkalaisesta tapauksesta. Me emme ole koskaan nähneet, että tilastotieteilijä tällä tavalla on jopa häirit hylätty. Oikeuslaitos ja tätä on tuettu sitten vielä politiikan tasolta. Ja nyt olemme toista kertaa jo pyytäneet, että herra Giorgio kutsuttaisiin Euroopan parlamenttiin, jotta varmistettaisiin se, että paine pysyy päällä. Ja minun täytyy sanoa, että nämä kiertelevät vastaukset, joita on saatu Euroopan komissiolta kirjalliseen kysymykseemme tästä asiasta, on todella suuri häpeä. En tiedä, onko komissio nyt paikalla, mutta minun täytyy kyllä sanoa, että kun me emme voi saada sellaista tilaisuutta, emme voi saada tilastojärjestelmää, siis ne, jotka kertovat suurelle yleisölle tuloksista, jos sitten heitä jälkikäteen eh, uhataan juridisin riskeen, niin silloin on kyllä tietty raja ylitetty. Ja mitä tulee tuleviin suhteisiimme, niin haluaisin vain tehdä yhden ehdotuksen ja ehkä te voisitte hyväksyä tämän. Nimittäin meillähän on tilastollinen ohjelmamme ja jonkin verran tyytymättömyyttä parlamentissa on ollut sen suhteen, että aikaisemmin jotkut tilasto-ohjelman elementeistä ovat sellaisia, mitä ei pystytty, pystytty toteuttamaan. Ehkä te tiedättekin tämän. Ja ehkä olisi hyvä tehdä työtä ennen kuin vuosittain keskustelemme asiasta. Tehtäisiin tällainen lieu. Mm, katsottaisiin mitä asioita voidaan toteuttaa ja miten pitkälle on päästy, mikä on siis tilanne. Enkä halua tarttua vain yhteen asiaan, mutta voitaisiin ottaa huomioon myös sosiaaliset ja ympäristökysymykset ja miten tilastotietoja jaetaan. Usein teidän yksikön eduskunnan laitoksen tuella on toimittu, mutta arvostaisin, että olisi tällainen vuosi kertomus ja jo tämän keskustelun jälkeen ehkä voisitte nopean raportin laatia siitä, miten pitkälle voi, olette päässeet ohjelmassa tähän mennessä ja minkälaisia ohjelmia, ongelmia eteen on tullut. Silloin me ehkä myös lainsäätäjinä ja budjettivallan käyttäjinä voisimme auttaa, jotta voidaan niitä ohjelmia toteuttaa ja toivotan teille menestystä. Very much. I could just, uh, Kiitos. Ensin haluan kiittää tuestanne ja kiinnostuksesta. Jos vain kiinnostuksenne ja panostuksenne saataisiin äh, lisääntymään, niin sitten voisin olla tyytyväinen. Tätä kautta me näemme, äh, josko toimimme relevantisti. Tämä ehdotus on oikein hyvä. Voin viedä sitä eteenpäin niin, että vuoropuhelumme todella pohjautuisi jollekin konkreettiselle. Voimme keskustella siitä, miten tästä päästäisiin eteenpäin. Okay, uh... Selvä. Olisiko mahdollista saada jonkinlainen tilannekatsaus lieu? Yes, thank you very much. Yes, I'm... Niin, kiitos. Mielelläni keskustelen eh, puheenjohtaja Gualtierin kanssa siitä, mikä olisi paras tapa edetä, ja sitten voitaisiin esitellä tämä lieu. Puhutaan koordinaattorin kanssa ja katsotaan, mitä vaihtoehtoja on, ja sitten keskustelen kanssa tästä selvä. Edustaja Viegas, Bom dia, vou falar em português. Hyvää huomenta, puhun portugalia. Okay. Uh, Selvä. No niin. Minulla on kaksi kysymystä. Ensimmäinen on yleinen ja toinen hieman tarkempi. No tuo yleisempi kysymys eh, liittyy siihen, että voisitko kertoa meille hieman lisää Eurostatin hallinnoinnista, se, mitä haluan tietää, on, että ymmärsin niin, että on tarpeen yrittää käsitellä tietojen kysyntää, jota on instituutioilla, toimittajilla, suurella yleisöllä. Ja tuo sitten kysyntä pitää, kysynnän ja tarina pitää kohdata. Ongelmana on, että kun tuodaan tehdä, niin miten se käytännössä toimii? Miten arvioitte tilanteen? johtokomiteassa ja kun ollaan yhteistyössä kansallisten tilastojärjestelmien kanssa. Mikä näppituntumanne on tuosta prosessista? Voidaanko parannuksia tehdä? Entäpä sosiaalinen pilari? Miten Eurostatin koneisto muokkautuu näihin muuttuviin tarpeisiin? Kuunteletteko sidosryhmiä ja miten päätöksiä tehdään kun resursseja jaetaan näihin tarpeisiin, jotka tunnistetaan. Ja sitten tuo tarkempi kysymys. No se on jatkoa ensimmäiselle. No petosten ja verokierron ongelma. No, parlamentti katsoo tarkkaan näitä aiheita, eikä ole sattumaa, että perustimme erityisvaliokunnan, joka työstäneet verotus- ja petoskysymyksiä. Kun käsitellään näitä aiheita, huomataan, että tarvitaan lisää tietoja, jotta voidaan ymmärtää ilmiön laajuus. Ja lisäksi yritysten on pitänyt tarjota enemmän tietoja ja tilastotietoja, jotta nyt tietysti enemmän jättäisiin maakohtaisia raportteja ja muita tietoja, joista ihmiset eivät kuulleet aikaisemmin, ja nyt tässä ovat julkisesti saatavilla nuo tiedot. Joten mietinpä, mitä voisitte sanoa tästä. Parlamentti on pyytänyt lisää tietoja tarjottavaksi. Voiko Eurostat prosessoida näitä tietoja ja käsitellä tätä tietojen lähteiden moninaistumista? Se tietysti se on tärkeä lainsäädännön kannalta. Thank you very much, Mr. Viegas. You <laughs> tackle so many. Kiitoksia, herra Viegas. Käsittelen nyt varsin monia kohteja näky, tästä näkeekin, että tämä on todella kiinnostava työpaikka. Viimeksi minulta kysyttiin haastattelussa vieläkö halua tätä työpaikkaa, kun olen ollut vuoden virassa. Niin yksi syystä kyllä on se, että tämä on todella jännittävää, koska saa aikaan jotakin haastavissa olosuhteissa. Nyt yritän hiukan vastata eri kysymyksiin, joita teitte. Osoit, osuitte aivan naulan kantaan. Kysyntä ja tarjonta, se on ihan avainkysymys. Ja sitten kysyntäpuolella meillä on sellainen prosessi, jonka mukaan kerätään eri alueita vaatimuksella lähdetään liikkeelle avainsidosryhmistä, parlamentista, komissiosta, komission yksiköistä. Meillä on olemassa niin sanottu Euroopan tilastotieteellinen neuvoantava komitea. Siellä on yritysalan mukana mediaa, tutki ja maailmaa tutkijoita, parlamentteja, erilaisia käyttäjäryhmiä on siellä edustettuna. Me konsultoimme heitä ja sitten sitten, mitä komissio kutsuu julkiseksi kuulemiseksi silloin, kun kansalaiset myös voivat ottaa aiheita esiin. Me kokoamme kaikki pyynnöt yhteen ja kesku- alamme keskustelun ja neuvottelun jäsenvaltioiden kanssa, koska Eurostat ei laadi mitään lukuja, vaan ne tulevat jäsenvaltioista. Ja sitten avainkysymys, johon yritän vastata, miten arvioisin tilannetta, että nyt Kyse on yhä enemmässä määrin resursseista. Tämä on ensimmäinen asia. Aina pitää tehdä valinta, aina pitää asettaa prioriteetit ja siksi on tärkeää, että tässä keskustelussa kansalliset tilastovirastot eivät jää yksin vaan että myös kansallisella tasolla keskustellaan siitä, mitä me vaadimme Eurostatissa, parlamentissa, niin sitä pitäisi sitten tukea myös kansallisella tasolla. Kansallisten viranomaisten pitäisi ymmärtää, että heidän pitää tukea tilastoviranomaisia, että ne saavat aikaan tuloksia. Sitten sisäinen kysymys koneistosta. Tämä on jäsentävää vuoropuhelua, mutta meidän pitää löytää yhä enemmän sellaisia ratkaisuja, että emme enää voi jatkuvasti näitä tutkimuksia. Se on kallista, raskasta ja se on hidasta. Ja meidän täytyy käyttää muita lähteitä, hallinnollisia lähteitä ja niin edelleen. Tämän takia avainkysymys tuotantokoneistossa liittyy siihen, miten käytetään uusia lähteitä. Yleisesti ottaen tämä on avainkysymys sen suhteen, miten prioriteetteja asetetaan, jotta voidaan saada aikaan tuloksia. Meidän täytyy meillä täytyy olla resursseja, mutta meidän pitää myös osoittaa, että käytämme resurssejamme tehokkaasti. Sitten veronkierrosta. Muistan, kun keskustelimme tästä Euroopan tilasto-ohjelman yhteydessä eh, herra Gualterinen kanssa muun muassa. Tämä on tärkeä kysymys parlamentille. Kysymys tässä liittyy siihen, mikä on tilasto Euroopan tilastoviraston vastuulla, koska ongelman tarttuminen ei ole meidän ongelma, mutta, mutta miten mitataan taloudellisia vaikutuksia, se kyllä kuuluu meille. Annan tässä hyvän esimerkin digitalisaatiosta ja jakotaloudesta. Tähän liittyy kysymys välittäjien roolista. Yritys, nyt haluan mainita mitään nimiä, siis yritys, joka tarjoaa internetpalveluita. Ja vain kysymys on, pitäisikö heidän toimintansa olla verotuksen perustava vai ei. Tämä on teidän, teidän tehtävämme. Meidän pitää taas varmistaa, että saatte tarvittavat tiedot, mikä on suuruusluokka ja mitä valmistetaan tavallaan, kuinka paljon ihmisiä on töissä. Tässä on yksinkertaista vain. Meidän pitää siis välittää teille tietoa, jonka pohjalta voitte tehdä päätöksiä veronkierrosta. Ja sitten mainitsitte viimeisenä kohtana yksittäisten jäsenvaltioiden raportit. Tämä on yhä enemmässä määrin uusi suuntaus, joka on muuttunut aikaisemmin. Eurosta keskittyy vain aggregaatteihin, mikä on relevanttia EUlle ja euroalueelle. Nyt yhä enemmän me laadimme myös vertailtavaa tilastotietoa ja keskitymme maakohtaisesti asioihin. Tämä, tämä liittyy myös työn jakoon. Meillä on yhteistyötä kansallisten tilastoviranomaisten kanssa. Meidän pitää jakaa näitä tilastotietoja, mutta heidän pitää ensin lähettää nämä tiedot meille. Ja heidän täytyy myös eh, auttaa tilastotietojen tiedottamisessa ja jakamisessa kansallisella tasolla, koska kaikkihan haluavat kuulla tietoa näistä numeroista omalla kansallisella äidinkielellään. Kiitos. En näe EFDDn, ENFn EPP edustaja, joten edustaja Silva Pereira. Kiitoksia. Käytän portugalin kieltä. Haluan toivottaa teidät lämpimästi tervetulleeksi. Vahvistaisin juuri niin kuin sanoitte, tilastot ovat hyvin tärkeitä. Niitä on oltava Äh, luotettavia, niiden täytyy tulla oikea-aikaisesti, niitä on voitava vertailla. Meidän tulee pystyä mm, saamaan tietoa siitä, mikä tilanne on taloudellisesti sosiaalisesti. Tietoa saadaan julkisilta viranomaisilta ja myös talouden toimijoille nämä tilastotiedot ovat hyvin tärkeitä. Yhteiskunnassa täytyy voida käydä keskustelua tietojen pohjalta tietojen pohjalta täytyy voida tehdä myös päätöksiä. Muutama kysymys. Ensinnäkin se, miten voitaisiin luokitella kertaluonteiset toimet. Talouden ohjauksessa tällaiset tilastotiedot ovat hyvin tärkeitä. Oikeastaan meillähän on tässä kaksi ongelmaa. Ensinnäkin, kuinka kauan aikaa vaaditaan, että tällaiset Äh, tapaukset mm, saadaan äh, suljetuksi, saadaan päätetyksi. On joitakin tapauksia, jotka ovat olleet käynnissä äh, vuositolkulla. Eli on, ovatko nämä tapaukset sellaisia, että ne koskaan voidaan selvittää vai pitääkö ne sitten niiden käsittely sulkea? Esimerkiksi valtiovarainministeriö ja Eurostatin välillä on ollut tällainen juttu Portugalissa. Meillä on valtioomistajien pankki, joka on tässä jutussa mukana. Miten nämä toimet tulisi luokitella? Ovatko nämä poikkeuksellisia toimia vaikka eivät? Miten voisimme vähentää sitä aikaa, joka vaaditaan näiden asioiden käsittelyyn? Ja sitten toinen kysymys. Eikö tämä viive anna merkkejä siitä, että säännöt ovat jotenkin epäselviä tai eivät ole avoimia ja läpi näkyviä. Sääntöjä tulkitaan eri tavalla eri paikoissa. Hallitukset tekevät ensin päätöksen ja sitten täytyy odotella aika pitkään ennen kuin tiedetään, miten näitä toimia käsitellään tilastojen näkökulmasta. Tämä on sääntöjen selkeyden kannalta vakava ongelma. Pidetäänkö tiettyjä toimia poikkeuksellisena vai ei? Mitä Eurostat voisi tehdä? Miten Eurostat voisi selkeyttää sääntöjä, jotta voitaisiin varmistaa se, että kaikki mukana olijat, ennen kaikkea ne, jotka ovat mukana talouden ohjaus- ja hallinnoinnissa, toteuttavat sääntöjä niin, että ne ovat helposti ymmärrettävissä. Obrigado, Mr. Kiitos, edustaja Pereira. Nämä kysymykset ovat hyvin tärkeitä ja näin voin kestellä osiota, joka ei liity suoranaisesti tilastotyöhön. Tämä osio, kuten sanoitte, viittaa siihen, miten tilastollisesti tietyt toimet voitaisiin käsitellä. Ja sitten sanoisin alkuun, että on täysin samaa mieltä siitä, että sääntö pitäisi olla selkeitä, pitäisi olla ennustettavuutta, ja sääntö pitää olla avoimet sen takia viimeisen vuoden aikana, kun minut nimitettiin virkareiksi pääjohtajaksi, Yksi aloitteista, jonka käynnistettiin virkatekunnan pääjohtajana, oli siis se, että kehiteltiin menettelyt, miten sääntöjä kuljetettaisiin tapauksiin, voitaisiin hyväksyä, mikä on aikataulu, milloin niistä keskustellaan ja milloin ne pannaan täytäntöön, sillä pitäisi olla eräänlaista avoimuutta ja tarpeeksi aikaa, jotta tilastoinstituutiot voivat sitten soveltaa sääntöjä. Ja sitten, no mikä minusta tärkeää on, että no tätä toimintaa otettiin viime vuonna ja tähän suuntaan mentiin, että monen vuoden ajan oli ymmärrystä siitä, että tilastot virastot vain raportoivat, mitä on tapahtunut ja tilastotiedot. Ja nyt haluamme korostaa ennakointia, erityisesti jos ajatellaan suuria investointihankkeita tai su- jos liittyy suuria tilastooperaatioita, jos tiedät, että ne ovat tulossa. Sillä on yhä tärkeämpää sijoittajille esimerkiksi esirohjelmassa, että he tietävät, mitä hyötyjä ja riskejä on, mutta he tietävät myös, miten tilastollisesti kohdellaan tiettyjä toimia. Sen takia kehittelemme yhteistyössä eip kanssa toimintaa. Aloitettiin keskustelut jäsenvaltioiden kanssa, niiden ihmisten kanssa, jotka kehittelevät tilastoväline, tai rahoitusvälineitä pankin kanssa, että olisi metodologista ohjausta näistä avainrahoitusasioista, kuten kump- yksityis, julkinen kumppanuus, energiasopimukset ja käyttöoikeussopimukset ja muuta, jotta voitaisiin ennakoida ja selittää, miten tilastollisesti kohdeltaisiin näitä uusia rahoitusvälineitä. Ja on myös metodologista neuvoa, eli ennakkoon voitaisiin tulla ja kuvailla nämä toimet kansallisen tilastoviraston kautta, niin sille se on kumppanimme. He tuntevat sanamuodot ja toimintaympäristön ja sitten he voitaisiin keskustella Stoltin kanssa, josko tuo kohtelu voisi olla johdonmukaista, vaan jos se on monimutkaista, niin sitten ja jäsenvaltion ryhmä voisi kestää näitä asioita varmistaa, että toimia kohdeltaisiin samanlaisesti jäsenvaltioiden välillä. Näin siis se voitaisiin ennakoida tätä toimintaa ja mitä tulee avoimuuteen. No, tarkoittaa sitä, että kaikki päätökset tilastollisesta kohtelusta seuraen jäsenvaltion pyyntöä ex ante tai ex post neuvosta, edustaa neuvostotti verkkosivuilla, joten avoimuuden nimissä ja sen nimissä, että muut voisivat oppia tästä. Ja mainitsitte kaksi arkaluontoista asiaa, jossa on se selkeyttää jotakin tunnen tapauksen, koska tiedä, mitä tapahtuu Eurostatissa ja sitten ne päätökseen, jotka, päätöksiin, jotka eivät välttämättä saa samaa kohtelua DG-kilpailupääyksikössä, joka tällä kyse on valtion tuesta tai ei. Ja sitten Eurostat toisaalta seuraa eri tilastokriteerejä. Ja sitten puhutte yksiluonteista toimista, Eurostat ei voi sanoa, että onko tämä kertaluonteista toimitaan, vaan ECFin kollegat tätä käsittelevät, kun he luokittelevat nämä toimet. Se, mitä meidän pitää tehdä, on, meidän pitää sanoa, josko toimilla on vaikutus velkaan ja alijäämään. Mutta kiitos kysymyksestä, on hyvin tärkeää, mitä sanotte sillä. Näin pystyy selittämään, että tilastotietojen tuottamisen lisäksi meillä on uusia tehtäviä, että pitää ennakoida tarjota opastusta, olla avoimia, olla nopeampia. Lisätään uusia rahoitusvälineitä. Tämä on uusi rooli talouden ohjaudessa ja hallinnoissa. Thank you. Kiitos. Edustaja Soru. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Pahoittelen kähyyttä. Te mainitsitte ne suuret teknologiset muutokset, jotka ovat teidän alallanne käynnissä. Meillä on perinteisiä tilastoja. Nyt on kuitenkin koneoppimista, keinoälyä ja niin edelleen. Eilen kuulimme myös kehityksestä tällä alalla. Sitten on myös hyvinkin relevantteja uutuuksia ja suuri haaste tiedon keräämisen kannalta. Toteutetaan esimerkiksi kyselytutkimuksia, pyydetään tietoja yrityksiltä ja yksityisiltä henkilöiltä. Meillä on myös suuria verkkoalustoja tällä hetkellä. Siellä on aivan valtavasti tietoa, mutta välttämättä tilastollisesta näkökulmasta nämä tiedot eivät ole aina ymmärrettävässä muodossa. Ja niitä ei pidetä samanarvoisena kuin kansallisten til- tilastoviranomaisten toimittajatietoja ja Eurostatin tietoja. Meillä on myös tietovetoisesta taloudesta valiokunta-aloitteinen mietintö, sitten on innovaatiomietintö – ja teknologisen innovoinnin rajat tavallaan tulevat vastaan. Eli voi olla, että syntyy kilpailun rajoittamista. Ja tässä keskustelussa täytyy käsitellä näitä teemoja. On tiettyjä aiheita, jotka ikään kuin aina unohdetaan on sellaista tietoa, joka on yksityisten yritysten hallussa, mutta tiedot liittyvät kuitenkin yritysten ja yksityisten henkilöiden käytökseen ja toimintaan. Yritykset voivat käyttää näitä tietoja omaksi hyödykseen, kun tiedot ovat anonyymissä muodossa ja aggregoituna, niin sitten näitä tietoja voidaan pitää myös ikään kuin julkisen edun mukaisina tietoina. Haluaisin kuulla teidän näkemyksenne ja onko sellaisia seikkoja, joita meidän tulisi tässä yhteydessä pohtia. Thank you very much. Again, a very good question. I want to... Kiitoksia jälleen hyvä kysymys. Haluan tulla tänne useamminkin, koska te otatte kaikkia tärkeitä haasteita, joita edessä on. Ja vastaan seuraavalla tavalla kyllä. E- Tilastotietot, jotka haluavat leikkiä tiedolla, tutkia uusia mahdollisuuksia. Vuoden 2013 jälkeen olemme perustaneet järjestelmällisen suunnitelman tehdä tutkimusta Eurostatin ja kansallisten tilastotahojen kanssa ja mietimme, miten voimme käyttää näitä uusia tietolähteitä esimerkiksi mobiilista järjestelmistä, Facebookista, Twitteristä, yhteistyötalousfoorumeilta. Voisimmeko käyttää tätä erityistietoa myös virallisissa, virallisissa tilastoissa. Ja ensimmäiset pilottitulokset on saatu. Johtopäätös on se, että useimmassa osassa tapauksia tätä data, tämä data voi täydentää olevassa, olemassa olevia lähteitä. Näin voitaisiin koota eri lähteet yhden ja tehdä tilastotietoja. Mutta tämä on tällaista ammatillista keskustelua, koska statistit haluavat leikkiä numeroilla, mutta vieläkin vielä tärkeämpää teille yleisönä on, että kun teimme tämän tyyppistä tutkimusta, huomasimme perustavanlaatuisia ongelmia, joihin tekin viittasitte. Ensinnäkin tietolähteiden mahdollisuus, ne ovat usein yksityisissä käsissä. Tämä on ratkaisevan tärkeä kysymys, koska jotta voidaan saada jotta voidaan saada aikaan kestävällä pohjalla olevaa tilastotietoa pitää ratkaista tämä ongelma, miten päästään yksityisiin tietoihin käsiksi. Ja siksi uskon, että tulevina vuosina tämä on myös se paikka, jossa teillä voisi olla olennainen rooli parlamentaarikkoina, koska tämä on keskustelua sen lisäksi, että kehitetään taloutta, jota vie data eteenpäin. Mikä tässä on mikä datan rooli on, kun toteutetaan julkisia politiikkoja. Tämä on kysymys. Ja esimerkiksi kansalliset tilastolaitokset laativat kannottoasiakirjan kaikki niistä, ja tämä on todella harvinaista täällä EU:ssa, että kaikki jäsenvaltiot yhtenä rintamana näin toimisivat. Ne laisivat yhteisen lausunnon, että tämä on ratkaisevan tärkeä tilastovirastolle, että voidaan ratkaista tämä tiedonsaantiongelma. ongelma sitten tietosuojakysymys ja luottamuksellisuus, toinen tärkeä kysymys. Ja tietosuoja-asetushan on tulossa voimaan 18. toukokuuta. Tähän liittyy joukko käytännön kysymyksiä, jotka pitää myös ratkaista tilastovirastoissa, koska kun käytetään enemmän yksityisessä käsissä olevaa tietoa tai tietoa digitaalista lähteistä, massa äh, kerättyä tietoa. Tähän liittyy myös tämä yksityisyyskysymys ja pitää noudattaa ihmisten oikeuksia. He voivat heillä on oikeus tulla unohdetuiksi tai oikeus saada tietoa tai kieltää tiedon jakamista. Kaikki nämä kysymykset, jotka liittyvät tietosuoja-asioihin. Me edistymme puhtaasti tilastollisessa työssä, mutta on vieläkin tärkeämpää pystyä ratkaisemaan tällaisia ratkaisevan tärkeitä infrastruktuurikysymyksiä. Tiedonsaanti, pitäisikö tiedosta maksaa vai ei, pitäisikö datan olla anonyymiä. Tästä kaikesta on tullut paljon hankalampaa kuin pelkkä Ähm, laskenta, laskennallinen puoli asiassa tai IT-välineiden kehittäminen. What happening? Kiitos, sano. Sillä välin luemme siitä, että mitä näiden tietojen suhteen tapahtuu muualla. Ja siitä on epämukavuutta, mutta nyt veres. Renato Sorun kysymys liittyy hieman tähän ensimmäisen aspektiin, joka mainittiin minun kysymyksessäni, eli tämä seksikäs massadata ja nyt vanhan tyyppiset tilastotiedot, miten ne pitää sovittaa yhteen. Ja halusimme jatkaa tuota keskustelun aspektia. Eli sanoitte, että kansalliset viranomaiset näitä asioita käsittelevät, mutta millä tapaa Käyttekö yhteistä keskustelua heidän kanssaan siitä, että kaikki vetävät samaan suuntaan vai miten? Ja tästä kantista katsottuna, onko olemassa kumppanuuksia tilastoviranomaisten ja massadatan tarjoajien välillä? Ja millä tapaa? Pitääkö lainsäädäntöä viedä eteenpäin tuohon suuntaan? Mainitsitte nuo maksukysymykset, sillä sehän on yksi tärkeä kysymys, jota otin esille eilen herra Giovanninin kanssa. Eli tietojen saatavuuden kustannukset, tämä nähdään erityisesti, jos ajatellaan rahoituspalveluja. No Bloomberg on kehitellyt hyvin kalliin tiedontarjoajan mallin, mutta loppujen lopuksi se kehittyy sillä, kun on tänä markkinarako ja kun toiminta kannattaa, niin lähdetään yhä enemmän rakenteita, joita syntyy, jotka keräävät tietoja. Meillä on siitä, että kansalliset viranomaiset eivät ole tässä täysin mukana tilastotietoisuudessa, joten miten tässä pitäisi toimia sillä näitä tilastoja voitaisiin ehkä tarvita – No tämä liittyy tietysti rahoitusmarkkinoihin. Tämä kysymys tulee siellä yhä tärkeämpi. Esimerkiksi siksi, että on uusia rakenteita, jotka keräävät yhä enemmän tietoja. Pitääkö lainsäädäntö viedä eteenpäin, kehittää sitä, laaditteko sopimuksia tapauskohtaisesti, miten tämä uusi ulottuvuus otetaan huomioon. Merci. Kiitos. Kiitos kysymyksestänne. Tämä keskustelu on hyvin mielenkiintoista ja tärkeää. Voi vastata teille, että kyllä, teemme yhteistyötä kansallisten tilastoviranomaisten kanssa. Ja yksi aspekti on juuri se, että yritämme edistää näkemysten vaihtoa silloin, kun kansallista lakia on jo muutettu ja yritetään varmistaa se, että saamme tietoa käyttöömme. Ranska on yksi esimerkkeistä siitä tilanteesta, jossa hiljaa muutettiin lakia ja on haluttu varmistaa tiedon saanti tällaisista lähteistä. Meillä on erilaisia kumppanuuksia erilaisissa kokoonpanoissa niin, että voimme saada tietoa, voimme tehdä yhteistyötä, esim, yhteistyötä esimerkiksi Googlen ja mobiilioperaattoreiden, erilaisten sosiaalisen median toimijoiden kanssa. Mielenkiintoinen johtopäätös on se, että nyt yksityinenkin sektori on lähdössä tälle matkalle. Tarvitaan sääntöjä ja esimerkkejä siitä, miten tällaisten kumppanuuksien tulisi rakentua jossakin vaiheessa varmasti on säänneltävä tiedon saantia tilastotarkoituksessa silloin, kun kyse on yksityisten halussa olevista tiedoista. Eli miten tämä tehdään? Aina pitää keskustella siitä, pitääkö asia jättää kansalliselle, virano, kansallisille viranomaisille, pitäisikö olla asetus, pitäisikö olla tilastoasetuksessa tämä asia mukana. Varmasti tulemme siihen tilanteeseen, että tähän on jollakin tavalla puututtava, kenttää on säädeltävä. Meillä on toki e, kumppanuuksia, mutta ne eivät kuitenkaan takaa meille jatkuvuutta ja vakautta nimenomaan tilastojen tuotannon näkökulmasta. Myös kumppanit tarvitsevat selkeyttä ja sääntöjä. Mikä on sallittua, mikä ei ole sallittua, miten niiden tulisi toimia, pitääkö maksu selittää kenelle ja niin edelleen. Thank you for the... Kiitos. Menettelyn puhelistaa Anna Miranda. Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. On tärkeää, että saadaan myös naisia ja rikotaan lasikatto, niin kuin Eurostossa on tehty. Ne, ei ole moniakaan sellaisia tahoja tai virastoja Euroopassa, joten tämänkin takia onnittelut ihan niin kuin pääjohtaja sanoi. Luotettavat avoimet tiedot ovat hyvin tärkeitä. Te sanoitte, että usein näitä tietoja käytetään poliittisesti, käytetään vaalitarkoituksessa ja tätä myös parlamentti haluaa välttää, koska minä itse tulen Galissa, tiedän hyvin, että silloin kun ko- näitä käytetään kohesiopolitiikassa ja niin edelleen. Siksi on tärkeää säännönmukaisuus, tietojen säännöllinen toimittaminen ja myös kriteerien laajentaminen. Otan tässä esimerkin. Kun laajennetaan kriteerejä, niitä esimerkiksi kohesiopolitiikassa ja NUS-alueella niin on käytetty BKT, bruttotulotasoa, mutta sitten kriisin takia syntyi varsinainen muutos ja tämä on tarkoittanut siis talous- ja rahoituskriisi vaikutti sosiaalisesti ja elämä muuttui paljon epävarmemmaksi. Siksi tilanne on tavallaan muuttunut ja otan vielä muutaman esimerkin. Esimerkiksi työn laatu, työelämän epävarmuus ja miten se vaikuttaa ihmisten arkeen. Tilastotietojen avulla tulee selväksi, että on tiettyjä alueita, jotka näyttävät rikkaimmilta, vauraimmilta, mutta kun sitten arvioidaan elämänlaatua, niin ne ovatkin pikemminkin köyhiä alueita, koska epävarmuus on lisääntynyt työelämässä, on tällaisia roskatyösuhteita, on vähennetty julkisia palveluita, erityisesti terveyden alalla, eläkkeet eläkkeet ovat heikentyneet, energiatalous on ongelmia. Kaikki nämä uudet kriteerit, ja kun arvioidaan monenkin kansalaisten epävarmaa elämänlaatua, tämä pitäisi mielestäni ottaa huomioon tässä uudessa lähestymistavassa, jonka haluatte ottaa käyttöön. Siksi meidän ryhmämme aikoo ehdottaa uusia tiedon kriteerejä, jotta voitaisiin laajentaa sitä, miten havainnoidaan eurooppalaista todellisuutta ja miten siitä laaditaan tilastotietoja. Sitten myös pitäisi ottaa huomioon nuorten maastamuutto. Sitähän tapahtuu valtavasti. On tällainen varsinainen virta. Nuorisoa lähtee pois jostakin jäsenvaltiosta ja tämä tietenkin vähentää työmarkkinoiden mahdollisuuksia toimia ja vähentää julkisten palvelujen laatua. Tulemme ottamaan esiin joitakin tällaisia kysymyksiä, jotka kohdistamme suoraan Eurostatille, jotta ainakin voitaisiin tutkia, miten mahdollisesti voitaisiin laittaa siellä teillä kriteerejä, joita käytätte. Kiitos. Uh, thank you very much. Kiitos. Annatte useita esimerkkejä, jotka liittyvät siihen, että me pitää puuttua testitietojen relevanssiin. Ja nämä käytännöiset merkit, haluaisin nyt puhua niistä tilasta näkökulmasta kyllä uudet ilmiöt ja työstämme että jäsenvaltioiden kanssa uudet työllisyyden muodot, jotka keskittyvät eri sosiaalisiin ryhmiin, erityisesti nuoriin. Ja sitten tilasta näkökulmasta katsottuna, mikä on tärkeää, on, että meidän pidemmälle kuin tuo aggregaatti ja koostetut tiedot pitää katsoa mikrodataa ja jakautumista ja eri disaggregoinnin tasoja, kuten sanoin alussa, tämä liittyvän hallinnon tasoihin, vaan pitää katsoa myös rajat ylittävää ulottuvuutta. Näitä eri luokitelmia ei nyt olla enää tuolla tasolla valtiokunta ja niin edelleen. Tämä haaste ja mielenkiintoisia aikoja elämme Herostattissa Kiitoksia. Kovasti on ylpeistä on ensimmäinen naispääjohtaja Eurostatissa, joten toivottavasti pystyn antamaan näitä siitä, että teemme myös hyvää työtä. I'm sure you will. Varmasti. Kiitos oikein paljon. Tämä on ollut hyvin vilkasta ja mielenkiintoista vuoropuhelua, mikä osoittaa, että kiinnostus kasvaa tilastoasioita kohtaan tässä valiokunnassa – ja olemme myös täysin tietoisia siitä, että tilastotietojen käsitellä sitä, että käsitellään paljon aiheita. Ei, se ei ole vain tekninen väline, vaan paljon enemmän. Siitä syystä kiinnitämme huomiota tähän ja odotamme innolla vuoropuhelun jatkamista. Tätä vuotoista keskustelua, mutta sen lisäksi myös muutakin. Nämä lainsäädäntömenettelyt ja myös se, miten vanhat täytäntöön nämä kohdennetut elementit. Voisimme yrittää virallistaa näitä yhteistyön muotoja ehkä enemmänkin. Keskustella näistä asioista lisää, miten voisimme mennä täytäntöön nämä kevyet yhteistyöjärjestelyt. Kiitos oikein paljon. Uh, Kiitoksia. Oli todella ilo olla paikalla keskustelu oli inspiroivaa ja se vahvisti sen, että tämä tehtävä on todella mielenkiintoinen. Mielelläni jatkossakin yhteistyötä. Match. Kiitos. I pass the chair to... Nyt puhetta johtaa Markus Ferber. Yeah, thank you very much, uh, Roberto. Uh, Kiitos, Roberto. Olemme 10 minuuttia katsomassa edelleen tiedä, josko koko neuvottelutiimi on paikalla. Esittelijä on saapunut. esittelijä. Voitteko odottaa parisen minuuttia? Tiimin ei ole vielä paikalla. Selvä. Eli lyhyt tauko. Eli millään viisi minuuttia.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

So, colleagues. No niin, kollegat. Nyt ollaan taas aikataulussa, eli kohta 12. on parlamentin neuvoston asetukseksi, mikä tulee määritysvelvollisuuteen, sen keskeyttämiseen, raportointivaatimuksiin ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli Emirin tarkistus. Keskustemme tarkistukset käytetty komissioitukseen, kun tarkistetaan Emiriä. Mietin luonnos esitelty sisältää 32 tarkistusta tammikuussa näytetty ja sitten 225 lisätarkistusta on jätetty määräajan puitteissa. Ensinnäkin annan puheenvuoron esittelijälle Werner Langenille. Olkaa hyvä. Ja, dank, Herr Kiitos puheenjohtaja. Käytän äidinkieltäni ja vahvistan, että 277 tarkistusta on muutaman lukuun ottamatta, ne ovat kaikki samaan suuntaan, eli että vähennetään riskejä ja että velvollisuudet yrittäjille vähenevät. Sehän on suuntaus jo tuossa komission ehdotuksessakin. En nyt sitä toistele. Siinä kyse tästä ilmoitusvelvollisuudesta, poikkeussäännöksistä eläkerahastoille ja sitten näille ei, rahoituksen keskusvastapuolelle tästä on puhuttu jo tänään on kyse siitä, miten nuo tarkistukset sitten järjestetään. Haluaisin käsitellä aiheita, tai luettelona on tietysti 277 tarkistusta siis. No, siihen tarvittaisiin vähän enemmän aikaa, mutta kuitenkin kyse siitä, miten, miten kohdellaan näitä vaihtoisia, näitä AIF-vaihtoisia sijoitusratsuja ja sitten muita kuin finanssialan ulkopuolisia vastapuolia ja finanssialan vastapuolia. Tässä on tullut tarkistuksia eri aloita Sander Lamasur, Heistre, Tremosa, Jecek, eli useimmilta ryhmiltä ja myös nyt tulee soveltamisalaan tässäkin edustaja Svinbergiltä tässä määritelmien osalta olisi mahdollista tehdä kaksi kompromissia. No, ne tulemme jättämään ja sitten voisimme tästä keskustella sitten seuraavassa kohdassa on kyse, että vapautettaisiin klirivelvollisuudesta ja kahdenvälisistä näistä marginaaleista. Tässä on kyse näyttötaakkaan kumomisesta. Ne, jotka ovat nohtia poikkeuksista, ne pitää pystyä ottamaan, etteivät ne ylitä tuota kynnysarvoa. Ne jotka eivät tuota tasoittaa, niiden pitää suorittaa clearingia jatkossakin. Ja tässä minulta Lambertsilta tarkistuksia. Tätä vastaan on edustaja Swinburne ja herra Weitzeker. Tässä on mahdollista ristiriitaa sitten. Sitten nuo kynnysarvojen laskemiset, no, tässäkin on erilaisia käsityksiä, mutta ne voidaan kyllä varmasti sovittaa yhteen. Onko tuo aikamäärä 12 kuukautta vai 30 päivää? ja miltä tuo metodi näyttää, josko komissio tässä sallisi RTS. Sitten tuo etupainotus, perusuus Lambert vastustaa, muut puoltavat, niin kuin komissio. Tässä en näe Lambertsin tarkistuksilla vielä mahdollisuutta. Sitten clearing-vapautukset ja nämä kahdenväliset marginaalit. Tässäkin on tarkistuksia Ferberiltä, Langenilta, ryhmäsisäiset transaktiot, tässäkin tuo kynnysarvo ja vapautus clearing Kaikki on samat teemat, jotka voidaan varmasti ratkaista komission sitten nämä front-ehdot, nämä reilut avoimet ehdot ja clearingin menettelyn saatavuus. Tässä esitetään tällaista ehtoa kaikissa ryhmissä. Espan pitäisi sopia RTSstä. Komission ja Espan pitää sitten tarkistaa, josko tämä parantaa clearingin saatavuutta ja pitäisi välttää sitten eturistiriidat Dark 4a, 25 ja osakappale 9 liittyvät tähän kompromissa varmasti varmistella. Sitten tämä ei niin vähänkään kiistanainen kysymys, joka on nämä eläkerahastot. Komission poikkeus on kolmelle vuodelle ja lisä kaksi vuotta on ehdotettu no, kolme, kolmea vuotta puolta vaitsekään Swinburne, Lambert muun muassa ja Langen viittä vuotta kannattavat Swinburne. Jatkettaisiin tuo, noita poikkeusmääräyksiä ensin kahdella vuodella jatkuvaa pidennystä sitten. No me haluamme tähän komission erityiskertomuksen, josko käytännönläheinen tekninen ratkaisu olisi mahdollinen kaksi vuotta jälkeen. Tämä pitäisi tulla, jotta sitten viimeinkin tulisi ehdotus sitten eläkerahastot samalla alalla pysytään. ESVAN josko tekninen ratkaisu on tähän kehitelty puolitoista vuotta voimanastumisen jälkeen. Ja sitten komission eturyhmän käyttöönotto aiheesta eläkerahastot Lambert ja Langen kannattavat tätä. Sitten oli muutamia edellisiä tarkistuksia kollegoilta tässä asiassa sitten tämän clearingvelvollisuuden keskeyttäminen, lainsäädäntövallan käyttäjien tarkemmin konttajan Langenferber kannattavat ja että keskityn olisi yksi kuukautta Weizsäcker ehdotus. Siinä on aikakonflikti sitten keskeyttäminen tai keskeyttämisvuosien jatkaminen ei enää, kuusi kuukautta. Tässä on useita ehdotuksia. Sitten sovellusala pitäisi olla rajallinen. Kirjoitus Lambert ja Swinburne sitten hieman hankaloituu kompromissin löytäminen tässä. Clearing-velvollisuuden keskeyttämisen pitäisi johtaa myös siihen, että tämä trading obligation velvollisuus keskeytyy. Tässäkin on eri tarkistuksia eri ryhmistä. Sitten tietysti yksittäisiä tarkistuksia Sander, Lamasur, Ferber, Swinburne, Jetsek ja Weizsäcker. Yhtä mieltä on siitä, että päätös pitäisi julkaista. No niin, sitten sitten se, että tämä backloading, takapainotus, velvollisuus kumottaisiin. Tässä joku sanoi, että tuo raportti 12.2.2014 on lähtenyt liikkeelle on suhteeton taakka. No, siitä oli pitkälti samaa mieltä, sen takia halusin tukea tuota tarkistusta päinvastainen hierarkia normin osalta tarkoitus 206 edustajan Moittenilta, tämä uusi jäsen, uusi edustaja. No, luin tämän tekstin kaksi kertaa, mutta en ymmärtänyt, mikä tämä käänteinen normi, hänen, mitä hän sillä tarkoittaa. Ainakin tuo sanamuoto on saksalaisessa versiossa sitten pörssilistatut, yksityiset kaupat ja valinnanvapaus asiakkaille, jos ajatellaan avoimuusrekisteriä ja niin edelleen. Ja sitten tuo vastuullisuuskysymys, jos sanomme pörssijohdannaiset, no siinä keskusvastapuolten ei pitäisi olla vastuussa, vaan puolten itsensä. Edustaja Weizsäcker, julkisen konsultoinnin tulos, tiedot kuluista, pitäisi mainita sitten ryhmäsisäiset, konsernisisäiset kaupat, poikkeukset niille kaikille maailmanlaajuisesti. Sitä kannattaa Langenferber, Hayes, Jetsek, Hypner, Swinburne, Kurnier. No ei poikkeusta Lambert, se tästä sinne, hän ei saa enemmistöä valitettavasti poikkeus vain konsernisisäisille kaupoille, kun molemmat äh, ovat samassa kategoriassa toimivia No, tässä on tarkistuksia Vaitsekilta ja Sander, Sanderilta Lamasuurilta. Sitten OTC-kaupat, single seated reporting. No tässä on eri tarkistuksia, josta voimme varmasti sopia. Sitten ilmoitettujen tietojen laatu on monissa artikloissa saadettu. Ja tässä oli useita tarkistuksia tähän liittyen. varmasti kompromissien myötä pääsemme ratkaisuun. Sitten se miten validoida nämä karvaiset marginaalit perusten toimissa. 12 vuoden sisällä pitäisi olla RTS. Tämä on vaatimus useammilta. Sitten se, miten kohdellaan näitä FX-johdannaisia kahdenvälisten marginaalien sääntöjen osalta – tässä kysymys kuuluu, miten kansainväliset toimijat äh, tähän suhtautuvat äh, markkinoilla. No, Yhdysvallat on ollut tässä mukana, mutta myös Iso-Britannia. No, Brexit hän tässä uhkaa ja sitten huomioida. Sitten, miten voitaisiin parantaa riskinhallinnointia No Espan tehtävä pitäisi olla. Ja lopuksi, mitä Emir EFIT määräyksiä sovellettaisiin, se kuusi kuukautta päätöksen jälkeen tai kolme kuukautta. Siinä eri tarkistukset. Kaiken kaikkiaan uskon, että no tässä on kaksi tai kolme kiistanlaista tarkistusta, mutta muuten varmasti ne saadaan koostettua noin 30 kompromissiin. Toivon, että tässä tarvitaan ehkä vielä yksi varsinainen koko eikä Kiitos. Thank you very much, Mr. Rapporteur. Kiitos esittelijä, sitten varustelijat ja sitten puolesta Jakob Weizsäcker. Yes, thank, thank you very much. And... Kiitoksia. Olen kovasti samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että paljon siitä, mitä tässä nyt käsitellään, on kyllä hallinnoitavissa, että löydetään ratkaisuja. Meidän pitää sitten nähdä, riittääkö yksi varjoistelijan kokous. Mutta vaikka nyt pidettäisiin pari kolmekin kokousta, esittelen kanssa olen kyllä optimistinen sen suhteen, että tuloksi päästään. On monia alueita, alueita, joilla on pitkälti samaa mieltä, joihin Werner Lange jo asiantuntevasti viittasi, kun nämä brand periaatteet on ihan hyvä, että selvitetään, mitä tässä asiassa tapahtuu. Sitten, että löydetään hyvät ilmoitus puitteet, ei liiallista taakkaa, mutta samanaikaisesti varmistetaan se, että lopputuloksena ovat oikeat luvut ja jos joku menee hiukan pieleen, niin vastuu kysymykset on selkeästi määritelty, niin että emme päädy sellaisen tilanteeseen, missä kukaan ei lopulta ole vastuussa siitä, että joku on mennyt jos on tapahtunut virheitä. Sitten eläkkeessä tämä on yksi isoista kysymyksistä. Minä tarkastelen tätä kysymystä ja monet kollegat ovat tehneet samoin. Enkä ole sitä mieltä, että tämä on kysymys siitä, että nyt kovasti vaatii ajattelua ja kovin pitkäaikaista pohdintaa mielestäni. Niin tässä on kyse poliittisesta tahdosta. On kyse siitä, haluammeko toteuttaa tämän vai ei. Ja jos emme tätä toteuta, se olisi mielestäni vaarallista, koska jos tämä ei tapahdu, niin silloin tärkeä osa markkinoita jäisi keskusmäärityksen ulkopuolelle ja pitkällä aikavälillä tämä kyllä kävisi meitä itsemme vastaan. Siis minulla ei ole mitään ongelmaa, että siirtymävaihe on sujuva ja annetaan tähän nyt lis- muutama lisävuosi aikaa. Mutta nythän tässä on jo viitisen vuotta mietitty koko prosessia, joten mielestäni nyt sitten täytyy nopeuttaa tätä prosessia tästä eteenpäin ja aika on tässä nyt olennainen asia. Ja SD-ryhmä tulee vaatimaan juuri tätä, että kohtuullisesti, mutta sujuvasti kuitenkin löydetään tämä ratkaisu. Sitten on joitakin kysymyksiä, joissa meidän täytyy toimia lainsäädännön hengessä. Sitä saa vesittää liikaa. Pitää varmistaa, että jopa kahdenkeskisissä vakuuksien annoissa asiat lasketaan kunnolla riippumatta olosuhteissa. Tämä on hyvin tärkeää koko asian ytimen kannalta ja vakuuksien kohdalla. Mitä tulee sitten määrittämisen keskeyttämisestä, nämä erot, joita meidän lange on löytänyt, jostakin jossain määrin ne johtuvat siitä, että halutaan toimia samoin kuin kriisinratkaisu- ja selvityskysymyksessä, mitä on tehty REPIT-ohjelmassa ja EMIR-asetuksessa. Sieltä nämä erilaiset aikataulut ovat tulleet ja miten me toimimme, halusimme vain sanoa, että sovitetaan nämä yhteen. En näe mitään hyvää perustavaa syytä, miksi ei näin tehtäisi, joten sovitetaan parlamentin kanta tältä pohjalta. Sitten konsernin sisäiset transaktiot. Jos tämä kaikki integroidaan todella kunnolla. Minulla, minulla ei ole mitään ongelmaa siinä, mutta on ongelma, jos yhtäkkiä, ja kun katsoo näitä konserneja tarkemmin, niin usein ei olekaan kyse siitä, että on vain sadan prosentin tukiainen ja sitten on täysin konsolidoitu anteeksi, tytäryhtiöistä on tämä konsolidoitu konsernin rakenne. Usein tämä on paljon monimutkaisempaa on vaikka 60 prosentin panokset, ja mitä sitten tapahtuu tällä 40 prosentille osakkeita on finanssialan sisäisiä ja ulkopuolisia osia konsernissa, joita pitää olla hiukan varovainen ja kiinnittää jonkin verran huomiota myös yksityiskohtiin, kun mietimme konsernin sisäisiä transaktioita. Ja jos tässä toimimme huolellisesti, niin silloin mielestäni päädymme kohtuulliseen kompromissiin. Mielestäni tässä olivat pääkohdat, jotka halusin ottaa esille mielelläni teen jatkossa yhteistyötä esittelijän ja varjoistelijan kanssa, jotta löydämme hyvän ratkaisun Emiriin ja sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevaan ohjelmaan. Kiitos sitten ECLK Swinburne. Kiitos puheenjohtaja, kiitos tohtori Langenille hänen kattavasta katsauksestaan, mietinnöstään. Se on pitkälti linjassa minun näkemystäni kanssa. Mietinnön päätavoitteena tulisi ensinnäkin olla se, että me emme heikennä olemassa olevaa sektoria, clearing toimii, mutta tarvitaan päivityksiä. Ja toiseksi tavoitteena on vähentää taakkaa niille osallistujille, jotka eivät aiheuta rahoitusjärjestelmän huomattavaa riskiä, jotka käyttävät johdannaisia nimenomaan hedging-tarkoituksessa. Ja sitten tarkoituksena tulisi olla se, että käytämme nykyisiä kynnysarvoja, jotta suhteellisuus clearing-velvoitteessa säilyy. Monet tarkistukset menevät mielestäni oikeaan suuntaan. No sitten soveltamisala ja osapuolet, jotka eivät tähän kynnysarvoon pääse ja jotka eivät aiheuta EUn rahoitusjärjestelmän huomattavaa riskiä. ECR katsoo, että voimme jättää nämä pois clearing-velvoitteesta. Pienet eläkerahastot, kiinteistörahastot, erilaiset työntekijöiden ostojärjestelyt. järjestelyt täytyy perehtyä huolellisesti siihen, että jos nämä eivät aiheuta huomattavaa riskiä, niin niitä ei sitten oteta mukaan soveltamisalaan alun perinkään. No sitten suuremmat eläkerahastot, jotka tekevät työtään tiukkojen sääntöjen mukaan ja käyttävät johdannaisia vain hedging-tarkoituksessa. Meillä tässä voisi olla pysyvä poikkeus paikallaan, niin kuin tarkistuksessa 254. Monet tarkistuksista liittyvät suhteellisuusperiaatteeseen. Ne ovat tärkeitä äh, selkeyden kannalta, kun ajatellaan raportointia. Komissio on järjestänyt kuulemisen tästä raportoinnista ja sen valvonnasta. Kenties sitä voitaisiin ajatella myös johdannaisraportoinnissa jatkossa. ECR katsoo, että tarvitsemme johdonmukaisemman kattavamman lähestymistapaan raportointivelvollisuuksiin, tiedon keruuseen ja edelleen toimittamiseen. Takkaa halutaan vähentää ja tätä tavoitetta tuemme. Meillä tulisi olla jonkinlainen vakioasetusmääritelmä, jossa voitaisiin luottaa vastapuoleen niin, että raportointi pienten osalta tapahtuu isomman vastapuolen toimesta. Jos Finanssialan ulkopuolinen vastapuoli ei, ei tätä raportointia äh, tee, niin sitten se on myös tässä tilanteesta vastuussa. Pitäisi välttää epäselvyyttä siitä, sen määrittelyssä, kenelle vastuu kuuluu. No sitten ähm, kauppatietorekisterit, en usko, että tar- tarkistus täysin tätä tilannetta heijastelee. Eli raportoivalla yksiköllä on myös vastuu, eikä niin, että vastaanottaja kauppatietorekisterissä on vastuussa. Täytyy huomioida MIFIDin ja MIFIRin määräykset ja linjata tämä teksti yhteensopivaksi. Tähän tohtori Langinen ja minä yhdessä pyrimme. Sitten täytyy muistaa myös kaupan transaktion jälkeiset äh, riskivähennystoimet. On määritelty tietyt toimet, jotka tapahtuvat transaktion jälkeen sellaisiksi, että ne eivät äh, liity tähän riskin määrittelyyn tekstin täytyy tätä myös heijastella. No sitten äh, fyysisesti toteutettavat valuuttasuopijohdannaiset. Meillä on Baselin suuntaviivat ja uskon, että Langenin johdannosan kappaletta voidaan tällä säännöllä täydentää niin, että sekä terminit että suopijohdannaiset jätettäisiin tästä ulkopuolelle ja tämä tarjoaisi meille oikeusvarmuutta. Silloin kun äh, fyysisesti toteutettuja valuuttasuopijohdannaisia äh, ajatella, niin tästä toki täytyy vielä keskustella ja sopia, mutta en usko, että se muodostuu ongelmaksi. Kollega mainitsi jo konsernin sisäiset transaktiot. ECR on aina ajatellut niin, että ää, täytyy huomioida myös finanssialan ulkopuoliset vastapuolet ja niiden johdannaisten käyttö. Eli kaupallisessa toiminnassa ää, riskejä täytyy voida välttää, käyttää hedging-toimia soveltamisalaa ei pitäisi laajentaa. Valvojan täytyy puuttua näihin velvoitteisiin silloin, kun kynnysarvo ylittyy. ESMA käsittelee myös muita kysymyksiä, jotka liittyvät konsernin sisäisiin transaktioihin ja positioihin. Täytyy olla hyvin tarkkana, mikä on tässä poliittinen eh, tarkoitusperä. Sitten on tarkistuksia, jotka ovat pitkälti minun ja ECR-ryhmän linjausten mukaisia. Minusta esittelijän oikeassa tulisi toimia nopeasti, jotta saisimme hyvän kompromissin ja hyvän lopputuloksen. Mielelläni jatkossakin osallistun varjoesittelijöiden kokoukseen. Ja nyt esitytä kaikkien varjojen kanssa. Kiitos sitten Alden puolesta, Petri Ecek. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kuten sanoin aikaisemmassa keskusteluissa, tuemme esittelemistapaa hyvin paljon tässä. Enkä näe, täysin suuri kiistakapuloita kuitenkin. Olemme edelleen huolissamme näistä eläkerahastopoikkeuksista, jotka on täällä mainittu molempina kertoina. On hyvin tärkeää, että löydämme ratkaisun, jossa vältetään tämän oikeudellinen limbo, jotka sen takia me tarkistuksia, jotta voitaisiin korjata tämä tilanne erityisesti, ettei jälkeenpäin antaisi poikkeuksia transaktioille, jotka käydään läpi tuon aikakauden lopulla ja ennen kuin astuu voimaan tuo MIFID ja emertus, mitä tulee riskien vähentämispalveluihin, olemme keskittyneet sen poikkeuksia näille salkkukompressioille tuosta clearing-velvollisuudesta keskusvalta vastapuolimäärätystä Emir ja Mifir pitää lähentää toisiinsa, niin kuin on sanottu jo, mitä tulee. Niin, sitten on toinenkin asia, johon ei ole puhuttu tarkistuksissa, mutta meistä niistä tulisi keskustella vaarastyöiden parissa. Tämä liittyy, ettei tarvitsisi selkeyttä, jos ajatellaan missä vastuu piilee, kun ajatellaan tietojen laatua jotka tarjotaan näihin kauppatietorekistereihin. nyt tulisi keskustella, josko kannattaisi palata Emir Ykkösen sanamuotoihin, jossa on sellainen, että vastapuolet vastaavat tietojen laadusta. On myös näiden saavutettujen etujen kysymyksiä, näitä tähän tarkoituksia, kun siis uuden luokitteellaan vastapuoli NFCstä FC esimerkiksi, niin sitten tuo clearing-velvollisuus pätisi vain sopimukset, jotka astuvat voimaan tietyn päivämäärän jälkeen, kun on siis muutettu tuota luokitusta. Sitten aikataulu. No, olemme tuot, antaa antaa Espanjan lisää aikaa RTSlle 12 kuukautta, mukaan lukien muu lainsäädäntö. Ja lopuksi minusta on tärkeää, että markkinatoimijat saavat riittävästi aikaa laatia sopimuksia, jotka liittyvät näihin emirastuksen muutoksiin. Siitä syystä oli jättänyt tarkistuksen, jolla viivästyttäisiin tuota aikaa kolmella kuukaudella sen jälkeen, kun ehdotus on astunut voimaan. Odotan innolla jatkokeskustelua ja muiden varustelijoiden kanssa. Kiitos heille teistä työstä tähän asti. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Sitten vihreät. En näe ketään. Sitten GUE. Ei ketään myöskään. EFDD. Ei ketään ENF. Mono. Kappel. Olkaa hyvä. Danke, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Tästä asiasta näkee jo nyt, että tässä on pitkälti yksimielisyyttä ja tulee komissiotukseen ja Emirin refittiin ja sen, että yksinkertaistettaisiin, tehtäisiin avoimeksi näitä säännöksiä. Totta kai tämä on järkevää, tämä on useasti todettu, että näitä kustannuksia NFC-vastapuolille kavennettaisiin ja tarvitaan parempaa laatua tiedoille. Komissio on näitä etuksia tehnytkin, mutta osittain tarkistuksen myötä niitä on muokattu. No, että näitä clearing velvoitusta pitää hieman yksinkertaistaa, kun se johtaa monimutkaistamiseen ja lisäkuluihin, niin se on hyvin olennaista minusta. Tässä pitää myös antaa lisäaikaa noille poikkeuksille, jos eläkerahastoja olen kanssa samalla kannalla. ole kolme vaihtoehtoa tuon kolmen vuoden lisäksi ne pitää säilyttää sen mukaan, mitä ehdotuksesta on pöydällä. Tämä on hyvin tärkeää, erityisesti investoinnille Euroopassa, missä tällä eläkerahastoja ja myös kliriosuuden poistuminen pienille vastapuolelle on tärkeää. Se on oikea askel eteenpäin. Ja sitten myös tämä etupainotus poistumassa on hyvä. Ja sitten nämä front-toimet on täällä myös mainittu. Se on niin tärkeää myös. Se tulee johtamaan parantuneeseen tilanteeseen ja kuten esittelijä sanoi ja monet kollegat myös. Mutta totta kai tarvitaan parannuksia kliirin osalta ja raportivatuksen osalta. Erityisesti tuo kynnysarvo on tärkeää tarkastus 2013, tarkastaa 1, 2 ja 3. Niitä tu- haluaisin tukea erityisesti. Ja sitten esittelijä puhui myös siitä, että pitäisi harmonisoida säännöksiä, jos ajatellaan clearingia. Tätä pitää ottaa huomioon globaali taso, tai ainakin pitäisi yrittää tehdä niin, jos katsotaan, kuinka tärkeässä asemassa se on. Me tiedämme, kuinka no, 440 000 miljardia euroa on tuo osuus. Se on tärkeä rahoitusvakaudelle. Sen takia tarvitsemme toimia oikean suuntaan, että voidaan laskea kuluja ja toimia tehokkaammin. Thank you very much. Kiitos. Sitten menettelemme puhelistaa. Vain lyhyt kommentti. No kaikki tarkistukseni on estelty täällä. Kiitos siitä. Toivottavasti voimme tässä, kun synkronisoidaan Emiria ja Mifidia, löytää hyvä ratkaisu. Sanoisin, että pitäisi käsitellä muuten sitten on epäsuhtaa clearversuuden ja muiden välillä. Se ei ikinä tarkoitus ei Emerissä eikä Mifidissä, eikä se pitäisi nyttekään olla. Niin. Sitten menetelmä puhelistaa Pervons Peres. Olkaa hyvä. Oui. Euh, je Niin, yhden tähän huoleen ja täysin siihen, mitä varjoesittelijä Jakob Weitsekä sanoi ryhmästä. Tässä kipukohta on tämä eläkerahastot, miten se otetaan mukaan tähän järjestelmään, miten sitten sovitaankin yhteen rahoitusmarkkinadirektiiviä ja markkinarakenneasetusta miten nämä eläkerahastot otetaan huomioon lainsäädännössä tällä hetkellä maalit ovat kehittyneitä, tilanne ei ole enää ihan sama kuin aikaisemmin. Esittelee haluaa laatia mietintönsä ja sitä äänestetään. Siihen menetetty aika. Se ei ole ehkä ihan tässä realistinen aikataulu. Kun tarkastellaan EMIR-asetusta, sinähän pyritään hiukan sijoita Revitin hengessä. Tässä tarkoituksena on myös toimia mm, johdonmukaisemmalla tavalla ja päästä eroon tällaista poikkeusjärjestelmistä sitten kun on tunnustettu se, että määrityspalvelut ovat hyvä mekanismi varmistaa markkinoiden vakaus myös. Mitä tulee näihin eläkkeisiin vielä, eläkejärjestelmiin, niin uskon, että varjoesittelijän e- ehdotukset ovat hyviä asiaryhmästä, saadaan kurinalainen järjestelmä aikaan, että pikkuhiljaa otetaan mukaan tähän rakennelmaan nämäkin phasing in-vaihe. Ja mm, samassa hengessä uskon, että pitää varoa toisaalta sitä, ettei toisaalta panna eläkerahastoja tähän lainsäädäntöön ja sitten samalla otetaan, pannaan ulos jo luokka muita, kun tarkastellaan näitä ehdotettuja aloitteita ja on puhuttu tästä, siitä, että sovitaan yhteen MIFIDin kanssa ja tehdään näitä poikkeuksia. Mielestäni nämä poikkeukset eivät ole oikean se On kyse sitten äh, poikkeus äh, määrätysvelvollisuuteen tai sitten keskeytetään tämä määritysvelvollisuus. En halua, että lopussa lainsäädäntö on täynnä porsaanreikiä. Määritystoiminta on tässä ykkössääntö, jota noudatetaan. Ei pidä moninkertaistaa näitä poikkeuksia ja vapautuksia. On kyse sitten sen suhteen, miten määritellään kosin sisäiset transaktiot. Jakob Vatsika tästä jo puhui, mutta sama koskee väliaikaista määritystoiminnan keskeyttämistä. Ymmärrän kyllä, että virotaan sääntelyteknisiin standardeihin, mutta tässäkin suuntaviivat ja olosuhteet, joissa tällaista standard, tällainen sääntelytekninen standardi voitaisiin laatia, kun on kyse määrityksen keskeyttämisestä, niin kuitenkin yleiste, yleispuitteet pitää selkeästi määritellä ykköstasolla. Tältä kannalta katsottuna e- e- komission ehdotus kattaa jo pitkälti <clears throat> eri ongelmakohdat. Thank you very much. Uh, does the commission want to... Kiitos. Haluaako komissio käyttää puheenvuoron? Ei. Sitten annan puheenvuoron takaisin esittelijälle. Edustaja Langen. Bilds. Uh, Puhun lyhyesti. Näitä asioita on työstetty jo Mulla tapaa. Jo, kiitos laajasta tuesta nyt Timmi ja minä aiomme laatia kompromisseja. Ja haluaisin viitata siihen, että se mitä edustaja Beres nyt sanoi, no, yritin nyt sitä hieman pohtia ja ymmärtää, jos ajatellaan rahastoja. No, kantamme ovat hyvin lähellä toisiaan, jos ajatellaan näitä tarkistuksia. Eli todellinen kritiikki, jota sitten äsken, no, se ei nyt ole ihan täysin ymmärrettävä kollega tarkistuksissanne sitä ei ole nähtävissä, en ymmärrä hän täysin, mutta varastelemme järkevän kompromissin kyse on nyt siitä, josko halutaan ottaa yleisiä poikkeuksia, niin kuin kollega Esther de Langen vaati. Onko sitten tuo kolme vuotta ja kaksi vuotta sen jälkeen, kun tästä voidaan jatkaa, niin kuin komissio tätä haluaa. Vai sanotaanko, että kolme vuotta siihen mennessä pitää jotakin olla saatu valmiiksi. Ja sitten ei ole enää poikkeuksia ollenkaan tai korkeintaan vain yhden kerran kaksi vuotta. No, ei nyt näe tässä mitään valtavia eroja kantojemme välillä. Olen myös melko joustava tässä kysymyksessä, koska olen sitä mieltä, että yleinen poikkeus on väärin, mutta teknisiä ongelmia saattaa kuitenkin syntyä ja komissio ei ole tätä ottanut huomioon. Meidän tulee olla realistisia. Se, mitä kollega Weitseker No sitähän tuitte osittain. No siinä ei nyt näe mitään suuria ongelmia. Joten varmasti noissa kysymyksissä löydämme kompromissin, joka salaa ja tukia. Kaikkia me saa varmastikaan mukaan Ester de Lange tulemaan vastaan, koska alkomaalaiset ovat, eivät halua, että heidän rahastojaan kosketaan neuvon tasolla. Emme voisi saada kaikkien mukaan, mutta parlamentissa tälle varmasti sana laaja enemmistö. Sitten selkeyden puute, jos ajatellaan tietojen laatua. No useimmat puhuvat tästä. Jakob ja Peter ja Markus myös. No tietysti katsotaan, mitä ykköstasolla tulee tuloksia. Ja josko jotain lisäselvityksiä voidaan tehdä vai ei. Ja muilta osin olen melko optimistinen. Kiitos laajasta tuesta. Thank you very much. Kiitos. Toivotamme onnea matkaan, kun ja kompromissit. Äänestys on noin kuukauden kuluttua 24. huhtikuuta. Jos, jos neuvottelutiimi on valmis, sitten täysistunto olisi toukokuussa, tai siis toukokuun täysistunto tämä olisi, mutta sitä ei ole vielä päätetty. Tämä riippuu listastamme. Seuraava, niin, edustaja Lange, Forslag. niin aikatauluehdotus, eli vihreän viikon loppuun mennessä tai sitten 9. huhtikuuta tulemme tämän kompromissit ryhmille, näitä menee eteenpäin ja sitten tulee pyyntö, että otatte niihin kantaa sitten sen viikon aikana ja sitten ehdotan, että huhtikuun äh, Strasbourgin viikolla olisi ensimmäinen valtioiden kokous. No problem. Ei ongelmia. Selvä. Neuvotteluryhmän seuraavasta mietinnöstä ei ole vielä paikalla tai lausunnosta. Ja tämän piti olla mukana 10 kuluttua näin ollen. Me pitää taas keskeyttää kokous 10 minuutiksi.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

So, I open the meet. No niin, jatketaan kokousta kohta 13 listalla. Puitteiden luominen Euroopan unionin tehtäviin suorin ulkomaisten investointiin seurannalle. Valmistelijamme on edustaja Robert Zile. Anna hänelle puheenvuoron, olkaa hyvä. Thank you, thank you Chairman, for, uh, well, wait. Kiitos puheenjohtaja siitä, että odottelitte minua ja pahoittelen kollegoille. Time, yeah. Tulitte ihan oikean aikaan. Haluaisin kiittää kaikkia, jotka ovat tehneet tarkistuksia tähän mietintöön. 150 niitä on kaikkiaan. Tämä osoittaa, miten tärkeä lausunto on kyseessä. Toki, niin kuin aina tässäkin on poliittisia näkemyseroja ja toisaalta poliittista yhtenäisyyttä, eli meidän on suhtauduttava vakavasti näihin aiheisiin, joissa myös jäsenvaltioiden on oltava valppaina. Me puhumme kriittisestä infrastruktuurista ja teknologiasta. On sopimus siitä, että tällaista infrastruktuuria ja teknologiaa on suojeltava. Nyt olemme jo kompromissivaiheessa ja olen tyytyväinen siitä, että ryhmät ovat samoilla linjoilla esimerkiksi kriittisen infrastruktuurin suojelemisen merkityksestä. Sitten on kaivattu laajempaa määritelmää ulkomaalaisille investoijille. Ei voi olla niin, että käytetään äh, EU-hun rekisteröityä yritystä äh, tavallaan mm, sen takia, että voidaan sitten välttää screening-toimintoja. Vielä täytyy yksityiskohtia vielä viilata, mutta periaatteessa meillä on hyviä kompromisseja. No sitten tietyt investoinnit, jotka otetaan äh, tarkasteltavaksi tulevassa varjokokouksessa tästä varmasti keskustellaan. Meillä on EUn toiminnasta olevassa sopimuksessa sääntöjä. Jäsenvaltioiden ei tarvitse julkaista tietoa, jos se on turvallisuuden kannalta kriittisen tärkeää. Me olemme järjestäneet tästä kokouksen ja jäsenvaltioiden edustajat olivat paikalla. He esittivät omia kokemuksiaan näiden investointien seulonnosta ja tarkastelusta. Ja suurin osa jäsenvaltioista ymmärtää, että kun kyse on turvallisuudesta ja keskeisistä intresseistä, niin tavallaan jonkinlaista yhteisöllistämistäkin tässä tarvitaan. Meidän on luotettava perustamissopimukseen niin, että sitten tässä kysymyksessä löydetään jonkinlainen alaviite, eikä toimita suurimman osan jäsenvaltioista omaksuman linjan vastaisesti. Meillä on vielä tulossa varjoesittelyiden kokouksia, mutta niin kuin sanoin, uskon, että olemme pääsemässä hyvin kompromisseihin ja sitten voimme äänestää lausunnosta lähitulevaisuudessa. Kiitos Robert, sitten että Otetaan EPPstä. Edustajamme Sanne, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensin kiittää esittelijää ja kaikkia muita varjoesittelijöitä työstä, jota olemme yhdessä tehneet. Tietysti haluaisin korostaa sitä, että täytyy saada aikaan mekanismi, ja meidän täytyy koordinoida ja järjestäytyä, jotta voimme helpottaa tiedonvaihtoa ja rakentaa tämän välinettä, jonka haluamme saada aikaan. Se on olennaisen tärkeää, että voidaan suojella itsemääräämisoikeutta. Me voimme suojella myös yrityksiämme ja aivan erityisesti niitä, joilla on kriittisen tärkeää teknologiaa käytössään. Tämän järjestelmän ei pidä tietenkään pelottaa sijoittajia. Päinvastoin uskon, että tätä kautta voidaan saada tiettyä oikeudellista varmuutta sijoittajille. Ja haluaisin muistuttaa, että Euroopan unioni tietenkin haluaa pysyä avoimena. Ei ole ollenkaan kysymys mistään sisäänpäin käpertymisestä. Me puollamme ulkomaalaisia sijoituksia. Tämä on tärkeä kasvun työpaikkojen kannalta, mutta tämä pitää tapahtua hyvin määritellyissä puitteissa realistisesti. Kaiken kokonaisuudessaan, kun ajatellaan tätä työtämme, uskon, että konsensus tavallaan vallitsee. Haluamme parantaa yhdessä komission tekstiä ja kehottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön ö, tällaisia seurantamekanismeja omissa maissaan nyt 11, 11 maasta näin on, ja jos tilanne paranee, niin sen parempi. Sitten korostan joitakin kysymyksiä, joitakin tarkistuksia, joita minun ryhmäni on tehnyt ja joita me tuemme. Ensinnäkin korostaisin periaatetta vastavuoroisuudesta. Meistä onkin tärkeää toimia näin ja perustella tämä seuranta ja pitää kiinnittää huomiota sijoittajien, joita tulee muista jäsenvaltioista ja pitää ottaa huomioon näiden kyseisten maiden käytännöt koskien näitä sijoittajia tulee meille. Siis vastavuoroisuus on tässä tärkeää. Sitten haluaisin puhua myös sijoittajan luonteesta. On tärkeää ottaa huomioon se seikka, että hän suoraan tai epäsuoraan on hallituksen valvoma eri muodoissa. Haluaisin vielä korostaa sitä, että täytyy pystyä suojelemaan kerättyjä tietoja, koska tietenkin nämä tiedot ovat strategisia luonteeltaan ja siksi sijoittajille täytyy saada ehdoton varmuus siitä, että heidän tietoaan, tietojaan suojellaan, erityisesti kun ne liittyvät esimerkiksi liikesalaisuuteen. Sitten tässäkin haluaisin suojella kerättyjä tietoja ja palaan vielä siihen ajatukseen, että komissio laatii raportin tai kertomuksen toimista, jota on tehty seurannan osalla aikaisempana vuotena – saadaan näin aikaan yhteys komission ja parlamentin välillä, mutta komission pitää informoida Euroopan parlamenttia aggregoiduilla yhdistetyillä tiedoilla, jotta voidaan myös tätä kautta paremmin suojella olennaisen tärkeitä strategisia tietoja. Siinä kaikki minulta ja odotan jo innolla tulevaa yhteistyötämme. Kiitos. Kiitos STn puolesta. Puheenvuoron saa Katalin Sorin Ivan Mulțumesc. Uh, cred că n-are sens să mai... Niin. Ei varmaankaan tarvitse korostaa sitä, miten tärkeitä suuret ulkomaiset investoinnit ovat EUlle, sillä ne ovat tärkeitä. Pitää huomioida vaikutustalouteen, miten teknologioita siirretään, paljonko työpaikkoja se luo, paljonko innovointia se tuo. Ne ovat kaikki merkittäviä vaikutuksia, mutta on tärkeää keskustella EU-tasolla – miten näitä ihmisiä voisi pitää rajata. Kaikki isot ihmiset eivät välttämättä vaikuta positiivisesti. Ja asetusehdotuksessa puhutaan mahdollisuudesta tehdä tätä valvontaa ja seurontaa, jos tietyt hankkeet saattavat, jos, jos tämä vaikuttaa niihin, Olemme tänne tarkistuksella, me yrittäneet vahvistaa komission kantaa, mistä on hyvä, että yhteyksiä luodaan, jotta voidaan valvoa suoria ulkomaisen ja jäsenvaltion välillä, mutta meistä nämä yhteyspisteet tarvitsevat keskityn EU-yhteyspisteen, joka koordinoi kaikkia toimintaa. Lisäksi pitää kiinnittää erityistä huomiota. Investointit ovat maista, joihin kohdistetaan sanktioita tai jotka ovat veroparatiiseja, niin kuin joulukuun neuvostokokouksessa päätettiin, jotka ovat siis tällä listalla oikeudenkäyttöalueista, jotka eivät tee yhteistyötä. Ja sitten pitää pohtia tämän suoraa ja välillistä vaikutusta tähän kaikkeen. Ja pitää kiinnittää huomiota myös kolmansiin maihin, jotka suojelevat tavarat, jotka tulevat laittomasta toiminnasta. EU-ssa tiedetään erittäin hyvin, että tiettyjä laittomia varoja siirtyy eu maihin, jotka eivät tee yhteistyötä kanssamme juridisesti. Lisäksi on sanottu, että jos loppu EUn saajaa ei voida tunnistaa, niin noita investointeja ei saisi sallia eu On erittäin tärkeää tietää, kuka investoinnin tekee, mikä on yrityksen tausta, kuka on lopullinen edunsaaja. Nämä ovat äärimmäisen tärkeitä asioita. No niin, kokous pidetään 3.30. Siellä keskustelemme lisätarjoituksesta. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Sitten liberaalit. Liebe Wiering. Olkaa hyvä. Thank eh, you, voorzitter. Beste rapporteur. Kiitoksia puheenjohtaja kollegat. Tarkistukset ovat hyvä pohja kompromissille. Minulla on sellainen tunne, että tämä on mahdollista. Minulla on muutama kommentti kuitenkin vielä ensinnä. Meidän tarkoituksena ei ole toimia, eh, ottaa vastavuoroisuusperiaate tähän asiaan jos toimitaan protektionistisesti, me haluamme aina tuomita tällaiset yritykset. Sitten toiseksi meidän pitää aina välttää se, että jäsenvaltiolla olisi veto-oikeus investoinneista toisen jäsenvaltion alueelle. Eikä myöskään ole tarkoitus, että pakotetaan jäsenvaltiot se, äh, monitoroimaan jokainen investointi, vaikka se tapahtuisi strategisella sektorilla. Tämän lisäksi ei tehdä mitään ostoslistaa, mitkä ovat näitä strategisia sektoreita esimerkiksi oikeus seurantaan kuuluu ja päätösvalta kuuluu jäsenvaltioille. Päätarkoituksenamme on tarkastella, onko seuranta välttämätöntä. Tässä on kysymys tavallaan kanasta ja munasta. Jotta näitä tietoja saadaan, niin sitten niitä pitää seurata. Ja siksi ei välttämättä ole välttämätöntä, että jokainen jäsenvaltio omaa tällaisen seurantamekanismin. Sitten vielä haluaisin korostaa sitä, kan, tässä pitää noudattaa aina kansainvälisiä sopimuksia ja EU-lainsäädäntöä, mitä tulee ulkomaisiin suoriin sijoituksiin. Kiitos. Kiitos sitten vihreät. Edustaja Urtasun, olkaa hyvä. Thank you, chair. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin todeta, että esittelijän ponnistelut ovat tervetulleita, niin niitä taakka on oikeutetumpi ja suhteellisempi ja media on huomioitu prioriteettilistalla. On hyvä, että viitataan myös EUn niin sanottuun mustaan listaan, vaikkakin olemme nähneet, että neuvosto nyt vesittää tätä listaa. No sitten kompromissien viimeisimmissä versioissa on, on nyt käynyt niin, että myönteisiä seikkoja on jäänyt pois alkuperäisistä versioista. Meille, meidän ryhmällemme määritelmä siitä, vaikuttaako suora ulkomainen investointi julkiseen yhteiskuntarauhaan, niin tähän liittyy myös aggressiivinen verosuunnittelu. Onko sitä käytetty? Näin ollen haluaisin ehdottaa, että nämä kysymykset lisättäisiin artiklaan 4 samassa hengessä. On tarpeen lisätä vaatimus siitä, että täytyy noudattaa Santiagon avoimuusperiaatteita silloin, kun kyse on mm, valtiollisesta sijoituksesta, joukkovelkakirjoista. Seurannan tulee kohdistua sellaisiin hankkeisiin, joissa kyseessä on EUn intressi. Parlamentin tulisi pyytää komissiolta äh, perusteita sille, äh, kun tällaisia seurantatoimia on toteutettu näissä hankkeissa. Ja sitten muille poliittisille ryhmille ja tarkisteille esitämme pyynnön huomioida meidän esittämämme tarkistukset. Vaikkakin olemme tavoitteista samaa mieltä, näemme, että tässä on vaara sille, että jäsenvaltioiden kahdenvälinen seuranta muodostui jonkinlaiseksi valtataisteluksi ja tämä muodostui myös uhkaksi kansalliselle suvereeniudelle. Näin ollen katsomme, että on toivottavaa päästä eteenpäin niin, että meillä olisi monenvälisempi järjestelmä ja komissio ja jäsenvaltiot olisivat mukana tässä ja olisivat vastuussa jäsenvaltioissa toteutettavasta seurannassa. Meillähän on vielä tulossa varjoesittelyiden kokouksia, joissa varmasti voimme keskustella näistä kolmesta kysymyksestä. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Guesta. En näe ketään. ENF. Bernard Monod. Hän ei ole paikalla. Sitten menettelemme puhelistaa. Kukaan ei halua käyttää puheenvuoroa siinä. Onko komission edustaja paikalla? En näe. Käyttäkö komissio puheenvuoron? Niin, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos. Pari nopeaa kommenttia. Pari havaintoa. Ensinnäkin vastavuoroisuus. Me haluaisimme nyt välittää sitä viestiä, että jos, jos lisät liitettäisiin vastavuoroisuusongelmat tähän, että jos huomioon seurannassa tai jotakin sen suuntaista, niin no, siinä jouduttaisiin hankaluuksiin, jos ajatellaan kansainvälisiä sitoumuksiamme ja lisäksi lähettäisimme protektionistisia merkkejä ja olisimme globaalisti paitsi, jossa mikään muu seurantajärjestelmä koko maailmassa ei sisällä. Sitä tarkistettaisiin investointimaan vastavuoroisuutta. Ymmärrämme, että tämä on ihan validi huoli, tuo vastavuoroisuusasia, mutta tämä ei meistä nyt oikea väline puuttua siihen. Sitten toinen kommentti liittyy verotukseen. Mekin ymmärrämme, että veron kiertoon pitää puuttua ja veroa, käytetään sumuverho tai että kuka nyt on tuo lopullinen edunsaaja, kun on eri tyyppisiä rahastoja, niin tämä on joskus ongelma, mutta tämäkään nyt, ei nyt ole oikea väline. Tähän puuttumisen on rahanpesuvastainen direktiivi, on muitakin välineitä ja tämä on yhteisen kauppapolitiikan väline, se perustuu 207, jossa unilla on yksi toimivalta. Jos täällä esittäisi vertauskysymyksiä, niin jouduttaisiin tilanteeseen, jossa yhtäkkiä tarvittaisiin yksimielisyys jäsenvaltiota ja tämä tappaisi ehdotuksen, mikä olisi hyvin valitettavaa meistä. Ja joskus ehkäpä täydellisyys on hyvän vihollinen, tämä on ensimmäinen askel, ja meidän pitää saada monet jäsenvaltiot tähän mukaan, jos välineeseen otetaan liikaa sellaisia asioita, jotka ovat hankalia, kuten EU-tason seuranta, niin pelkäämme, että tässä vaiheessa se on mahdotonta poliittisesti, sillä tietoisuutta ei tarpeeksi jäsenvaltiossa. Meillä on 16 jäsenvaltiota, jotka eivät suorita seurantaa, joten jos kaikki tämä poliittista otetaan huomioon, niin valistustyö ja avoimuuden lisääntyminen ovat äärimmäisen tarpeen nyt alussa. Ja katsotaan sitten kolmen vuoden kuluttua, uuden tarkastelussa, että voidaanko mennä. No silloin pitää vasta mennä eteenpäin, kyllä. Kiitos. Thank you very much. Kiitos näistä kommenteista. Jätin itsekin tarkistuksia, joten puheenjohtaja Juutta käytän hyväkseni. No, ei kolmea vuotta pitäisi odottaa tai senkään vertaa. Se tapahtuu minun vaalipiirissäni niin siellä kiinalaiset investoijat ovat ostaneet täysin teollisuuden aloja. Ja nyt ei ole, kellä ole mahdollisuutta ostaa kiinalaisia yrityksiä sataprosenttisesti, no enpä tiedä, onko se jotakin, mitä pitää odotella, mutta no, se oli vain tämmöinen yksityisluontoinen kommentti. Nyt puheenvuoro takaisin esittäjälle Siilelle. Kiitoksia. Kiitän kaikkia puheenvuororyhmän nimissä. Samoin kiitän komissiota. Haluaisin vain sanoa, että tämä on hyvin tärkeä kysymys aloittaa tämä seurantajärjestelmä EU-maisesti. Voidaan katsoa, mitä tämä jatkossa, vaikka tämä Bavarian tapaus ymmärtääkseni, niin Saksassahan on tällainen seurantajärjestelmä ja aika tiukakin järjestelmä, niin kuin saimme huomata. Meillä on tällainen pieni kuuleminen, joka herra Proust järjesti. Se oli mielestäni erittäin hyödyllinen ja kun ajatellaan sitten kiinalaisia investointeja Saksassa, ehkä olisi ihan oikein, että Saksan hallitus sanookin ei, jos asiat näin siellä sujuvat, mutta ei tämä vaadi mitään varoitusta eu e tai komissiolta. Tämä voidaan hoitaa ihan Saksan tasolla jo nytkin. Ja mitä huomasimme kuulemisen yhteydessä vielä enemmän, että nämä seuranta mekanismit ovat niin erilaisia yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa ja jossain muualla, Espanjassa, 12 maassahan on tämä seurantajärjestelmä, ne erot ovat suuria. Tämä pitää ottaa huomioon toivottavasti viimeisessä varjoesittelen kokouksessa, jotta saadaan aikaan hyvä tasapaino muiden mielipideen laatioiden kanssa ja otetaan huomioon muut valiokunnat ja vastuuvaliokunta, kansallisen kaupan valiokunta, jotta saadaan aikaan hyvä kanta parlamentista. Tulen tekemään, toimimaan työssäni tämän suuntaisesti. Kiitos. Kiitos äänestys pidettäneen ensi viikolla. Toivottavasti työsanapäätöksen päätöksen siihen mennessä. Sitten Intavaliokunta äänestänee 17. toukokuuta niin sitten katsotaan milloin tämä tulee täysistuntoon, mutta siinä tuo alustava aikataulu. Mutta meillä tärkeä äänestys ensi viikolla. Kiitoksia. Siinä on kokous. Nähdään taas puoli kolmelta, jolloin Rova König on täällä kokous päättyy.